Uh, uh, Hyvät kollegat, luulenpa, että meidän täytyy aloittaa kokous, vaikka kaikki eivät ole vielä ehtineet paikalle. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi ja lähdetään käsittelemään esityslistaa. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Ja toivon, että tässä vaiheessa voitte antaa luvan käsitellä asioita hieman eri järjestyksessä. Viktor Bastinaru, kollegamme eh, Bostinaru joutuu lähtemään aikaisemmin, joten kohesiorahastoa käsittelevää mietintöä jouduttaneen käsittelemään aikaisemmin, sillä hän joutuu lähtemään toisiin neuvotteluihin. Mutta muuten mitään pyyntöjä esityslistan muutokseksi ei ole tullut. Ja kuten tavallista tämä kokous käydään myös netissä. Ja ja ylipäätään sitten vielä sen mainitsisin, että nämä ajankohdat, jotka on mainittu esityslistassa, ne ovat alustavia, joten tämä aikataulu saattaa hieman tässä muuttua asioiden käsittelyn kuluessa. Sitten seuraava kohta esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen edellisistä kokouksista 18-19.3. ja 22-23.4. Kyseisten kokousten pöytäkirjat on teille jaettu ja ne hyväksytään muodollisesti tämän kokouksen lopussa, mikäli kellään ei ole mitään huomautettavaa niihin. Kolmas kohta on puheenjohtajan ilmoitukset ja tässä haluaisin ilmoittaa teille äh, sen, että esitän teille, mikä on minun lausuntoni monivuotisista rahoituskehyksistä, mutta esittelen tämän myöhemmin, koska olen niin turhamainen, että haluan, että täällä on enemmän kuulijoita minun lausunnolleni, joten esittelen omat näkemykseni sitten monivuotisista rahoituskehyksistä myöhemmin tämän päivän aikana, jotta voidaan käydä hyvää keskustelua. Sitten neljäs kohta esityslistalla on EUn nuorisostrategian 2010-2012 täytäntöönpano. Tässä käsittelemme lausuntoluonnosta ja Martina Andersson on tässä valmistelija. Annan hänelle puheenvuoron saman tien. Thank you. Uh, one of the most alarming Kiitos. Eräs huolestuttavimmista vaikutuksista talouskriisissä on ollut se, että nuoret eivät pääse töihin, eivät voi jatkaa opintojaan ja uusimmat tilastot osoittavat, että on 6 miljoonaa nuorta työttömänä. Ja työt, nuorisotyöttömyys on pahimmissa maissa, kuten Kreikassa, noin 50 prosenttia. Tämä tulee jatkumaan. Ja MEPit ovat osoittaneet, että ovat huolestuneita tästä. Meidän pitäisi, ei pidä ratkaista tätä maahanmuutolla Irlannissa tilanne on johtanut pitkäaikaisen ongelmiin ja se on jo haitannut yhteisöjen toimintaa. Tästä onkin luettu medioissa tänä aamuna. Ollaan luettu, kuinka tämä on vaikuttanut Irlantiin. Näin on varsinkin pienissä kunnissa ja kylissä ympäri maan. Ja minä kiitän Santelisin tarkistusta Regi mietintöön siten, että kiinnitän huomiota näihin alueisiin, jossa on eniten ongelmia. Tilastokeskuksen mukaan osoittavat, että Irlanti, Irlantiin maahanmuutto on kasvanut ja maastamuutto on kasvanut edelleen. Tämä rikkoo perheitä ja yhteisöjä. Tässä vaatitaan viranomaisten toimintaa eri hallinnon tasoilla. Tämä kriisi saattaa vaikuttaa yhteisöihin ympäri jäsenvaltioiden ja monet mepit ovatkin jo identifioineet ongelmia, joita omissa maissa on noussut esille. Olen Sanchezin kanssa yhtä mieltä tarkistus 1a, joka nostaa esille sen, että epäonnistuminen siinä, että puututaan nuorisotyöttömyyteen kunnolla, vaikuttaa nuorison luottamuksen Euroopan unionin. Ja tässä huomataan demokratia, havainnoidaan demokratia pakoon. Tähän tilanteeseen pitää puuttua, nuorisotyöttömyyteen pitää puuttua ja myös pitkäaikaistyöttömyyteen pitää puuttua. Ja nuorisotakun pitää toimia, sen, se pitää saada kunnollinen rahoitus, sitä pitää tukea asianmukaisella tavalla, kuten Bisep sanoi erässä tarkistuksessaan – tässä on suunniteltu 21 miljardin budjettia, jotta nuorisotakuohjelmat saada vietyä läpi. Euroopassa 6 miljardia on tämä koromerkitty rahamäärä, se ei riitä. Se ei riitä, mikäli me olemme vakavissamme ja haluamme puuttua nuorisotyöttömyyteen. Lisäksi meidän pitää olla yhteydessä nuoriin, osallistaa heidät siten, että he muodostavat onnistuneen nuorisotakuohjelman. Laatiessani mietintöä tapasin nuorisojärjestöjen jäseniä, Euroopan nuorisofoorumin jäseniä ja lisäksi Pohjois-Irlannin nuorisofoorumin edustajia, ja he nostavat esille kaikki haasteet, joita nuoret kohtaavat kriisin aikana, ja he nostavat esille nuorisotakun tärkeyden. Minä otin nämä huomiot esille, kun laadin tätä mietintöä 7. kesäkuuta emännöin nuorisoorganisaatioiden tapahtumaa Irlannissa. Kaikki 32 Irlannin maakuntaa ovat läsnä ja tällöin nuoret saavat mahdollisuuden tuoda esille näkemyksiä, niin varmasti he pystyvät ja toivottavasti pystyvät vaikuttamaan meppien toimintaan siitä, millainen eurooppalainen nuoriso strategia pitäisi panna täytäntöön. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä tärkeässä mietinnössä, ennen kaikkea niitä edustajia, jotka ovat tuoneet esille tarkistuksia. Monet näistä ovat erittäin positiivisia lisäyksiä tähän työhön. Toivottavasti me voimme tuoda eteenpäin mietinnön, joka viesi osallistavaan ja menestyksekkääseen EU-nuorisostrategiaan, jolla pystytään hyökkäämään nuorisoa työttömyyttä vastaan kautta Euroopan. Kiitos. I'll go to shadows and I... Kiitos. Sitten varjo esittelijät Petro Kostas Luhanos ei ole täällä Lambert puhuu hänen puolestaan. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Me lähetimme yhden nuorimmista jäsenistämme tänne, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Minä olen nyt tässä vähän, vähän äh, harmaantunut jo. Kiitoksia kovasti Nyt meillä on linjaukset ajatellen aluepolitiikkaa tästä valiokunnasta, kun puhutaan näistä aloitteista. Itse asiassa kaikista tärkein asia on tietoisuus siitä investointitasosta, joka pitää olla. Tämä alkaa aivan alkuvaiheen opetuksesta ja siitä eteenpäin ja pitää olla tietoinen tästä koko tilanteesta. Miten optimaalisimmin kohdataan työmarkkinoiden kehitys? Monet äh, nuoret, äh, jotka haluavat työpaikan, äh, se, se tapahtuu todellakin paikallisella alueellisella tasolla. Jos nyt katsoo väestökehitystä, meillä on outo tilanne tällä hetkellä tämän talouskriisin takia siihen liittyvien asioiden takia meillä on väliaikainen tilanne, jossa katsotaan nyt Euroopan mm, väestökehitystä 10-15 mm, vuoden sisään. Useissa Euroopan osissa mm, on puutetta nuorisosta. Tämähän tässä onkin olennaista. Jos katsoo nyt näitä harmaita, harmaantuneita ihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa, meillä on paljon tarvetta terveydenhuollossa ja palveluissa. Todellakin, jos investoidaan ja pidetään hengissä ja elävänä työpaikat ja palvelut keskipitkällä aikavälillä, investoidaan nuoriin nyt, se tarkoittaa sitä, että meillä on ihmisiä työmarkkinoilla palveluihin kovassa taloudessa ja myös terveydenhuollossa silloin, kun tarvitaan. Meidän pitää nyt olla luovia, jotta annetaan nuorille mahdollisuus päästä mukaan työmarkkinoille, jotta he saavat kokemusta, eivätkä, e, e, emmekä sitten menetä tätä väestön osaa. Tämän asian halusin tuoda esille. Tämä ei ole pitkän aikavälin tilanne, tämä nykyinen. Nyt kannattaa todella investoida nuorisoon. Ja sitten toiseksi tämä summa, tietenkin se voi olla enemmän, mutta jos meillä ei ole enempää rahaa, niin meidän täytyy käyttää nämä käytettävissä olevat varat paremmin, ei enemmän äh, vähemmällä, mutta tehdään, saadaan enemmän aikaan samalla äh, summalla. Tämä niin tämä nopeuden laki, tuplaantumisen laki sanoi, että joka vuosi tuplaantuu. Siinähän tämä, sehän ei toimi tässä, vaan pitää käyttää rahat paremmin ja integroitusti. Meillä on siis sosiaalirahasto ja paljon näistä toiminnoista kulkee uuden rahoitusvälineen puitteissa yhdessä nykyisten välineiden kanssa sekä sosiaalirahastosta että Mm, maaseudun kehittämisrahastoista saamme varoja, jotta voidaan kehittää parempia koulutusjärjestelmiä silloin, kun ne ovat tarpeen. Ehkä me tarvitsemme lisää rahaa. Ehkä me tarvitsemme tähän hyvin kohdennettua rahaa Euroopan tasolla ei välttämättä saa aina lisää ja lisää rahaa aikaiseksi seuraavien vuosien budjettiin. Mutta herra Luhan halusi painottaa vielä yrittäjyyttä. Tämä on todella tärkeä asia, jos vertaa Eurooppaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, myös Koreaan. Ja siellä kun ollaan nähty, mitä tapahtuu, niin meidän täytyy itsekin miettiä sitä, miten saadaan parempia tuloksia. Esimerkiksi uudessa ICT-maailmassa. Siellä on paljonkin tilaa uusille työpaikoille. Pitää vain luoda sellainen ympäristö, joka stimuloi niiden luomista. Tämä voi tapahtua lähestulkoon missä tahansa. Minun naapurini on ulkomaailmaan tässä yhteyksissä esimerkiksi, ja nuorisohan voi toimia vaikka Leipzigissä tai muualla. Ei tarvita mitään suurkaupunkiympäristöä nykymaailmassa. Eksi, ehkäpä yksi viidesosa uudista, uusista työpaikoista liittyy internetiin niitä voidaan hoitaa kaikkialla Euroopassa, jos saadaan aikana sille oikea ympäristö. Nämä ovat siis meidän ryhmämme kannalta tärkeimpiä asioita. Erittäin tärkeä asia, tämä on suuri ongelma ja valtava haaste, mutta jos nyt katsotaan 5 äh, tai 10-15 äh, vuoden päähän, tämä äh, väliaikainen tilanne muuttuu ja silloin tarvitsemme jokaisen nuorison edustajan. Kaikki nuoret tarvitaan yhteiskuntaan, eikä ole mitään syytä hyväksyä sellaista ajatusta, että tämä on menetetty sukupolvi. Meidän täytyy saada kaikki mukaan, viedä heidät jonnekin, olipa kyse sitten työpaikasta tai koulutuksesta. Tämä on ainut tie. Dublinissa kuulin koulutusministeriä ja hän sanoi, että hän on todella ylpeä. Me olemme luoneet seitsemän integroitua keskusta Irlannissa. Ja niissä on yhdistetty ö, alaasteen, ö, keskiasteen, korkeamman asteen koulutus eikä pelkästään yliopistot, niin että ihmiset ovat hyvin valmistautuneita tulevaisuuden työpaikkoihin. Hyvin tärkeä viesti. Investoidaan valtioihin, alueisiin, kaupunkiin. Tämä on tärkeä väline, joka on käytettävissä nyt. Kiitos. Thank you uh, very much, uh, Lambert, and now for... Kiitos Lambert ja sitten uh, sosialistien puolesta Rova Dantsila. Kiitos. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Jos ajatellaan, miten nuorisostrategia on täytäntöön pantu Euroopassa siis 2010-2012 sen ensimmäisenä täytäntöönpanokautena, niin meidän analyysimme osoittaa selvästi, että meidän täytyy luoda yhteys komission ehdotusten ja moniulotteisten ehdotusten välillä. Tämä strategia on moniulotteinen, se ulottuu moneen toimialaan ja sektoriin, joten jäsenvaltiot ovat tässä aivan ensisijaisia toimijoita. Tämä strategia ulottuu Eurooppaan ja kaikkiin maailman maihin. Tämä strategia osoittaa sen, että se voi nimenomaan tukea jäsenmaiden ponnistuksia, joilla ne yrittävät vähentää nuorisotyöttömyyttä ja vahvistaa osallisuutta, erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla ei ole muodollista koulutusta. Ja Minusta yksi hyvin positiivinen merkki on se, että tämä strategia on mahdollistanut jäsenmaille sen, että ne voivat sen avulla vahvistaa kansalliset prioriteettinsa ja ne voivat antaa myös inspiraatiota, inspiraatiota jäsenmaiden omien strategioiden kehittämiselle ja se voi luoda yhteyksiä nuorisosektorin ja muiden politiikan sektoreiden välille, esimerkiksi työllisyyspolitiikka, jonka kollegani juuri toivat esille. Nuorisostrategia on mahdollistanut sen, että voidaan institutionalisoida tiettyjä rakenteita tai mekanismeja jäsenvaiden tasolla, mitä tulee juuri näihin nuoriin kohdistuviin toimiin. Ja täytyy muistaa, että nuoret ovat joutuneet ongelmiin juuri työllisyyspoli työllisyyspolitiikan heikentymisen seurauksena ja tässä tarjotaan mahdollisuuksia luoda uusia mekanismeja nuorisopolitiikkaan ja Eurooppa 2020 strategiaan osa tämä on myös. Ja tässä samalla vahvistetaan myös työllisyyspolitiikkaa ja pyritään luomaan yrittäjähenkeä nuorison keskuuteen. Samalla tuetaan nuoria kaikin tavoin riippumatta siitä, missä he asuvat maaseudulla, kaupunkialueilla tai, ja kaupunkialueilla myös näissä heikoimmilla alueilla. Tärkeää on, että vahvistetaan nuorten yrittäjähenkeä, rohkaistaan heitä luovuuteen ja yrittäjyyteen ja pyritään myös analysoimaan paikallisia työmarkkinoita ja pohtimaan, miten niiltä voisi löytyä työpaikkoja. Otetaan tähän työhön mukaan myös alue- ja paikallisviranomaiset. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä ohjelma jäisi jotenkin ulos, vaan se voi olla mukana tukemassa ja kontribuoimassa kaikkiin paikallisiin nuoriso-ohjelmiin ja niiden täytäntöönpanoon. Kiitos. En näe Jean-Jacques Biseppiä täällä. Osi Blassakaan ei ole täällä. Joten en tiedä, haluaako näiden puolesta joku puhua. Ivas puhuu Aldon puolesta. Ole hyvä. Äh, Kiitos. Riikka Pakarinen ei päässyt tänne. Hän pyysi minua kommentoimaan hänen puolestaan. Äh, sanoisin muutaman sanan ja lisään henkilökohtaisesti muutamia asioita. Ensinnäkin haluan kiittää Anderssonia hyvästä työstä. Ja kollega Pakarinen korostaa, että EUlla on 2020 strategiassa erittäin merkittävä tavoite. Ja se, että nuoret eivät syrjäydy ja poistu, lopeta opiskelemista eivät poistu koulusta. Tätä tilannetta halutaan parantaa 10 prosentilla, mutta kun analysoin, miten sitten käytännössä tätä kriteeriä pannaan täytäntöön, niin ei ole hyviä tuloksia odotettavissa, ei ole metodologiaa, ei ole Eli tämä koulun kesken jättäminen on usein perhe, perheeseen liittyvä asia. Ja tämä on erittäin vakava asia, kun katsotaan sitä numeroiden perusteella. Tämä asia, jos tätä keskustellaan hyvin vakavasti, kun tullaan tähän kohtaan sitten myöhemmin, EUlla on nyt yhteinen lähestymistapa ja metodologia, mitä tehdään sen suhteen, että koulu jätetään kesken. Se on sosiaalinen ongelma ennemmin kuin koulutukseen liittyvä ongelma. Toinen asia, jonka kollega Pakarinen sanoo, on se, että että kansallisella tasolla pitäisi ottaa avainaskeleet liittyen nuorisotyöttömyyteen alueilla ja kaupungeilla voisi olla merkittävä rooli. Nuorisokeskusten perustaminen voisi olla hyvä asia. Kaupungit ja paikallistason viranomaiset, alueelliset viranomaiset voisivat täällä auttaa nuoria saamaan enemmän tietoa siitä, mitä he voisivat elämässä tehdä, mitä töitä he voisivat hakea. Esittelijä nosti esille maahanmuutto-ongelman ja Irlannissa latvialaiset ja liettualaiset lähtevät Irlantiin ja nuorisotyövoima siis kiertää Euroopassa maasta toiseen. Kollega Pakarisen eräs vakava ehdotus oli se, että nuorisotaku pitäisi rahoittaa sen mukaisella tavalla ja mm, pitäisi olla, ja sen olen edes pitäisi saada Erasmukseen asiallinen maininta Erasmus-hankkeeseen. Tämä on Alden varisteen ehdotukset. Sitten vielä se, että Pakarinen haluaa, että työpaikka luodaan sen valtava pääroolissa strateginen investointi EU rakennerahastoista paikansa ja alueellisen tason kilpailukyky on erittäin tärkeä asia, mutta pitää vielä sanoa, että on kaksi eri järjestelmää Euroopassa ammatillisessa koulutuksessa germanisissa maissa järjestelmä on hyvin erilainen kuin esimerkiksi 2004 vuonna tai sen jälkeen liittyneet jäsenvaltiot. Sel, toisessa joissain maissa vietetään työssä oppimisessa sen sijaan, että vietetään aika itse ammattioppilaitoksessa. Joissain maissa ollaan ammattioppilaitoksessa, siellä ei ole materiaaleja, teknologiaa ja sen jälkeen kun he lähtevät koulusta, heillä ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia aloittaa työskentely, sillä he ei ole mitään tietotaitoa uusista järjestelmistä, joita yrityksissä käytetään. Ja sen jälkeen saadaan paljon ihmisiä, jotka virallisesti ovat valmistuneet, mutta heillä ei ole mitään mahdollisuuksia työllistyä. Tämä, eli tässä on tämä mismatch-ongelma, joka on nostettu esille. Ammattikoulutusjärjestelmän muuttaminen vie kauan aikaa, 50 vuotta. Ja tässä pitää saada yrittäjiltä yhteisymmärrys tähän, että he osallistuvat tähän koulutukseen. Nyt kun sitä ei tapahdu tietyissä maissa, ennen kaikkea näissä uusissa maissa, EU-maissa, niin tämä tilanne pysyy entisellään eli huonona. Pitää tehdä toimia, jotta parannetaan tällä alalla. Kiitos. E, Kiitos. Sitten pani Elżbieta Ukacerec. Bardzo, proszę Państwa, wszyscy zgadzamy się z tym, że jest... Kiitoksia oikein kovasti. Niin hyvät naiset ja herrat, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nuorisotyöttömyys on valtava ongelma, mutta kun katsoo tilastoja eri maissa, niin on nähtävissä, että esimerkiksi Hollannissa, Saksassa työttömyys nuorison keskuudessa on aika alhainen, Saksassa 7,7, eli hyvät käytännöt ja niiden käyttäminen muissa jäsenvaltioissa voisi olla ratkaisu. Olen eri mieltä herra Lambertin kanssa kun hän puhui, että meidän pitäisi säätää työmarkkinoita. Uskoisin, että nuoret myöhemmin kyllä valitsevat itse, mitä he haluavat opiskella ja oppia. Heidän pitäisi sopeutua työmarkkinoiden tarpeihin. Aikaisemmin jo Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan nuorisopaketin ja yhteistyöpuitteet 2000. 2018 liikkuvuus, investointi nuorisoon, äh, nuorisostrategia on viimeisin aloite, joka liittyy nuorison työllistämiseen. Siinä oli useita miljardeja euroja, mutta edelleenkin työttömyysprosentit kasvavat, mutta eivät poliitikot työpaikkoja luo, vaan yrittäjät luovat työpaikkoja. Poliitikkojen pitäisi luoda puitteet, jotka suosisivat sitä, että uusia työpaikkoja syntyy. Ja rohkaistaisiin myös nuoria luomaan itse työpaikkoja, mutta valitettavasti täällä Euroopan parlamentissa meidänkin pitäisi olla osasyyllisinä ja ottaa syyt niskoillemme, koska tästä Usein työnte- työnantajille koituu suuria kustannuksia ja silloin nämä tuloksia ei synny. Kun katsotaan, mitä työmarkkinoilla on tar- tarjolla, halutaan ne ihmisiä, joilla on ammatillinen koulutus. Pienin työpaikko, työpaikkatarjonta on niille, joilla on korkea koulutus tämä ohjelma, joka rohkaisee ihmisiä opiskelemaan teknisissä yliopistoissa. En tiedä, onko se tehokas, kun katsoo nyt näitä tilastotietoja, nähdään minkälaisia valintoja nuoret tekevät, niin he edelläänkin pyrkivät yleissivistävään koulutukseen eikä niinkään tekniseen, teknilliseen alaan. Mutta me käytämme koulutukseen miljoonia euroja ja sitten kun nuoret yhtäkkiä putoavat rakenteista, he saattavat saada työpaikan puoleksi vuodeksi ja sitä vaaditaankin, mutta sitten puolen vuoden jälkeen he ovat taas työttömänä. Monet näistä työllisyyskursseista esimerkiksi ovat olemassa sitä varten, että ihmisiä vain koulutetaan, ja se on ikään kuin Euroopan sosiaalirahaston varojen tuhlausta. Nyt voitaisiin järjestää foorumi, jossa on nuorisotyöttömyyden edustajia kaikkialta Euroopasta. Ehkä meidän pitäisi kuulla heidän kokemuksiansa ja oppisimme niin siitä, että minkälaisia esteitä heillä on työn hankinnassa. Kiitos. Kiitos. Vielä kaksi puhujaa on tässä. Nyt puhujalista pistetään kiinni ja olkaa hyvä ja puhukaa lyhyesti, jotta aikaa jää muidenkin mietintöjen käsittelyyn. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, voglio eh, esprimere... Kiitos. Haluaisin eh, todeta, että arvostan kyllä tätä mietintöä. Se on erittäin hyvä ja tässä juuri korostuu se, että tarvitaan johdonmukaisuutta työmaailman ja nuorten koulutuksen ja työllistämisen välillä ja tarvitsemme välineitä, joilla voidaan tämä tavoite saavuttaa. Ja ottaisin tähän esille pari esimerkkiä. Hyvin usein, kun puhutaan komission ehdotuksista niin usein käy niin, että me aloitamme keskustelun jostakin tietystä aiheesta, vaikkapa juuri nuorisotyöttömyydestä. Aloitamme keskustelun siitä päivästä lukien, kun komissio tekee ehdotuksensa, joten jatkuvuutta ei välttämättä synny, jos ajatellaan juuri tätä koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä. Meidän tulisi laajentaa tätä katsantokantaa ja meidän tulisi tulevaisuudessa pyrkiä siihen, että takaisimme nimenomaan sen, että pystyisimme takaamaan työpaikan niille nuorille, jotka ovat jo päättäneet koulutuksensa ja he ovat ehkä jo jonkin aikaa odottaneet saamansa työpaikan ottaen huomioon nykyisen talouskriisin. Ja monet nuoret ovat odottavalla kannalla. He haluaisivat saada käyttöönsä jonkin välineen, jonka avulla pääsisivät kiinni työmarkkinoihin. Toinen asia, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen, ja on toki hyvin huolestuttavaa nähdä näitä hälyttäviä lukuja ympäri Eurooppaa. Meidän täytyy varmistua siitä, että tarjoamme nuorille järkevää koulutusta. Meidän täytyy tarjota mahdollisuutta kulttuuriseen kasvuun ja tarjota nuorille mahdollisuuksia päästä työelämän syrjästä kiinni. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita myös naisten heikomman aseman työmarkkinoilla. Naisten osuus työttömistä on suuri ja me olemme myös tässä, tästä huolestuneita, koska tämä voi lisätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, nimittäin alhainen koulutus ja työttömyys ovat sellaisia tekijöitä, jotka ovat omiaan lisäämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tämä on erittäin traagista. Mielestäni meidän tulisi tätä ehdotusta hyödyntää siten, että löytäisimme myös ratkaisuja juuri näihin mainitsemiini ongelmiin. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja. Kiitos. On totta, että nuorisotyöttömyys on todella korkea Espanjan, Kreikan ja Portugalin kaltaisissa maissa. Nuorisotyöttömyys Kreikassa on yli 60 prosenttia ja Espanjassa yli 50 prosenttia. Nämä ovat todella huikeita lukuja ja meidän täytyy nyt tehdä todella suuria muutoksia koulutuspolitiikkaamme, jotta nuoret pääsevät ylipäätään työmarkkinoille. Tällä hetkellä Kreikassa ei ole mitään välineitä ja mekanismeja tähän. Tämä on uusi ilmiö. Kreikassa ilmiö on täysin uusi. Meidän tuottava teollisuutemme on täysin romahtanut. Meillä <clears throat> talous on syvässä kriisissä. Me tarvitsemme todella perustavanlaatuisia uudistuksia, ei ainoastaan elinkeinorakenteeseemme, vaan myös koulutusjärjestelmäämme, jotta nuoret saavat ajanmukaista koulutusta. Usein käy niin, että nuoret koulutetaan vääriin ammatteihin ja kriisiaikoina usein käy niin, että turvaudutaan vanhoihin menetelmiin ja ja ei osata katsoa tulevaisuuteen. Usein tämä johtaa huonoon tuloksiin ja tämä on juuri nuorisotyöttömyyssä näin. Meillä on esimerkiksi äh, ongelma, että miten voisimme kääntää katseemme tulevaisuuteen, ja nämä ongelmat eivät ole ainoastaan kansallisen tason ongelmia, vaan myös paikallis- ja aluetason ongelmia. Usein käy niin, että rahaa käytetään aivan väärin kohteisiin, ja ne, se ei tuota tuloksia. Me tarvitsemme aivan uudenlaista työmarkkinapolitiikkaa. Meidän täytyy miettiä, mille aloille nuoret voivat työllistyä, ja meidän tulee myös elvyttää taloutta juuri näillä uusilla tulevaisuuden toimialoilla puolella. Emme voi nuorille vain sanoa, että no yritä nyt etsiä joku mikä tahansa työ, vaan meidän täytyy pyrkiä löytämään kestäviä ratkaisuja. Ja on myös vaikea työllistää nuoria, jos heillä ei ole mitään äh, ulottuvuutta tulevaisuuteen. Ja monet nuoret ovat tehneet pitkiä, äh, suorittaneet pitkät opinnot ja sitten joutuvat ottamaan sellaisen työpaikan, joka ei, joka ei lainkaan vastaa heidän koulutustaan. He joutuvat ottamaan sellaisia työpaikkoja, joista maksetaan 300-400 euroa. Eihän kukaan voi elää tällaisilla summilla. Ja tämä sitten on johtanut siihen, että monet nuoret miehet, luovat, älykkäät tyypit lähtevät näistä kriisimaista. He lähtevät Kreikasta, Espanjasta ja Portugalista, lähtevät Saksaan Britanniaan tai jopa kauemmaksi. Tämä aivovuoto on valtava ja näin me menetämme juuri sitä pääomaa, jota tarvitsisimme omien kansantalouksiemme tulevaisuuden varmistamiseen. Ja myös aluetasolla tämä ongelma on päivän polttava. Alueiden pitäisi myös pohtia, miten ne saavat nuoret pysymään niillä ja pitäisi luoda tulevaisuuden mahdollisuuksia nuorille myös aluetasolla. Ja meidän täytyy miettiä, mitä uusia työpaikkoja tarvittaisiin tai voitaisiin luoda, jotta voidaan luoda tulevaisuuden kestävää ja ekologista kasvua. Tähän tarvitsemme eh, fiksuja tekijöitä. Ja tarvitaan myös sitä, että alueviranomaiset ovat tässä tulevaisuuden luomisessa mukana. Ja tämä ei ole tähän mennessä onnistunut ja silloin koko systeemi romahtaa. No, yritänpä nyt palata konkretiaan. Eli tarvitsemme sellaisia välineitä, joilla voimme auttaa nuoria mahdollisimman pian, jotta he löytäisivät työpaikan nopeasti. Nuorisotakuu vaikuttaa järkevältä aloitteelta, mutta ei meillä ole rahaa ainakaan Kreikassa eikä Espanjassa tämän takuun varmistamiseen. Rahaa ei yksinkertaisesti ole tällaisten ohjelmien rahoittamiseen, ei meillä eikä muuallakaan Euroopassa kuusi prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta oli tarkoitus ohjata ähm, nuorisotakuuseen, mutta se ei riitä. Tarvitsemme nuorisotakuun toteuttamiseen vähintään 20 miljardia euroa Euroopan tasolla siis. Ja ajatelkaamme, mitä, mitä työttömyys äh, maksaa. Se maksaa yli 50 miljardia euroa ja me aiomme kuudella miljardilla eurolla rahoittaa koko nuorisotakuun. Tämä yhtälö, yhtälö ei toimi. Ja, ja ajatelkaapa nuorten rahoitusmahdollisuuksia. He eivät voi saada lainaa, jos he perustuvat yrityksen, se ei saa lainaa. Me tarvitsemme joustavia rahoitusmekanismeja ja välineitä nuorten työllisyyden rahoittamiseen ja että he voivat saada lainaa ja tarvitaan uusia mekanismeja kaikilla aloilla ja erilaisia tukia, jotta nuoret voivat perustaa työpaikkoja juuri näillä tulevaisuuden alalla, esimerkiksi ympäristöteknologiassa ja terveydenhoidossa. Yhteiskuntamme ja kansantaloutemme yksinkertaisesti romahtavat, ellemme tarjoa nuorisolle rahoitusmahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen. Eivät he saa rahaa mistään, eivät pankeista, eivät vanhemmiltaan, eivätkä muualtakaan. Joten tähän täytyisi kiinnittää huomiota. Minusta on hyvä, että Saksan valtiovarainministeri otti esille juuri tämän suuren muutoksen, mutta meidän täytyy tällaisia välineitä ottaa käyttöön nyt kaikkialla Euroopassa. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä puhukaa lyhyesti. Kiitoksia aivan lyhyesti. Eh, pari kommenttia. Eh, tämä on hyvin olennainen aihe. Politiikot, eh, poli, politiikot eivät luo työpaikoja, eivät tietenkään, mutta me, me pyrimme ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Tämä on nuorten ongelma ja se on hyvin merkittävä ongelma nyt kun katsotaan näitä rakenteellisia säätämisiä, mitä me olemme tehneet, ne ovat hyvin tarpeellisia, jotta saadaan nuoret työelämään. Täällä sanotaan myös, että pitää muuttaa koulutusjärjestelmiä, totta kai silloin kun ne eivät toimi, mutta minä puhun tässä omasta maastani, eivät järjestelmät ole olleet niin huonoja. Meillä on sellaisia nuoria, jotka eivät löydä työpaikkoja ja niiden pitää lähteä ulkopuolelle. Se ei ole ainoastaan koulutusongelma, vaan kyse on kriisistä taloudessa. Ja tämä ongelma on paljon laajempi kuin ajateltiin. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä, että tämä on meillä merkittävä haaste Niinpä meidän pitää toimia niin, että omissa maissamme vahvistetaan Euroopan sosiaalirahasto ja niin, että sellaiset nuoret, jotka pääsevät koulutusjärjestelmästä, eivät ole löytäneet työpaikkaa, löytävät sellaisen. Kiitos. Gracias. Eh, eh, Martin Anderson, you have to... Kiitos sitten Martina Andersson. Sinulla on oikeus vielä kommentoida, jos haluat pitää loppupuheenvuoron. Try to, to cover. Kiitos. En halunnut nyt käsitellä koko tätä mietintöä. Haluan kiittää kuitenkin kollegoja kommentoista. Tärkeitä kommentteja täällä esitettiin ennen kaikkea liittyen tähän väestön rakenteeseen tiettyjä trendejä, joita täällä voidaan nähdä näitä, voi pitää analysoida nyt, katsoa tulevaisuuteen ja ajatella strategisemmin. Eräs asioista, joihin meidän täytyy nyt tarttua, on ne hankkeet, joita on kehitetty ja pitää katsoa 2014-2020 aikaväliä ja katsoa, kuinka nämä kohdennetaan, nämä ohjelmat oikein siten, että ne todellakin tekevät, saavat aikaan vaikutusta on merkittävä byrokratia. Monet järjestöt ja tahot hakevat apua EUlta, mutta he kohtavat byrokratian viidakon. Sitten täällä kommentoitiin työpaikan luomista, yrittäjyyttä ja sitä, että on olemassa erilaisia tällaisia Fab Lab-työpajoja niissä on 7-70-vuotiaita. Ja tänne saapuu sellainen, joka ei ole saavuttanut, saanut aikaisemmin koulutusta. Meidän pitää katsoa koulutusjärjestelmiä. Minä tulen Irlannin pohjoisosasta. Siellä kun lapset käyvät 12 vuotta pakollista koulua ja he lähtevät koulusta siten, että he eivät osaa kirjoittaa tai lukea kunnollisesti. Meidän pitää katsoa, minkälaisia koulutusjärjestelmiä on olemassa. Ja <clears throat> muun muassa pohjois on sellaisia, jotka eivät toimi. Näitä pitää yhdistää muihin hankkeisiin, Horizon 2020 muun muassa. Meidän pitää katsoa, kuinka me voimme yhdistellä hankkeita. Onko se sitten alueelliset, paikalliset hallinnot, EUn ulkopuolisia tahoja. Meidän pitää katsoa, miten, miksi näiden ohjelmien välillä ei viestitä riittävästi ja kuinka voimme vahvistaa näiden yhteistyötä siten, että annamme nuorisolle ne mahdollisuudet, joita he tarvitsevat. Tämä on mielestäni itsestäänselvyys. Pitää kuunnella ILOn suositusta 21 400 miljardista, 6 miljardia ei riitä. Kun saimme luvut, niin lukuja tänä aamuna 150 miljardia maksaa tämä työttömyys. Tämä on itsestäänselvyys, että pitää käyttää nämä rahat, jotka on varattu. 6 miljardia ei kerrassaan riitä. Tämän sanottua, niin tässä on erittäin paljon yhteistä tahtoa, jotta voimme työstää tätä mietintöä siihen suuntaan, että nuorisot saavat meiltä ansaitsemansa panoksen. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos. Pari selitystä vielä tähän mietintöön liittyen. Nyt tilanne on se, että kulttuurivaliokunta ei pystynyt odottamaan lausuntoamme. Tästä äänestetään 17.6., joten ainoa mahdollisuus oli, että lähetettiin meille tämä, tai teille tämä lausuntoluonnos ilman, että tästä käytiin keskustelua jokin aika sitten ja meillä oli jo mahdollisuus jättää tai laatia tarkistuksia. Niitä saatiin 28 ja näistä keskusteltiin tänään ja sitten äänestetään huomenna. Jos tämän päivän keskustelun jälkeen on nyt vielä todella vahva tarve lähettää tarkistus, niin se voidaan sitten tehdä suullisessa menettelyssä, joten kannattaa miettiä tätä poliittisissa ryhmissänne, jotta emme nyt hajota taas koko prosessia, joten jos jokin, joku teistä haluaa jättää suullisen tarkistuksen, niin puhukaa siitä poliittisessa ryhmässänne tänään, jotta voidaan ne toimittaa sitten huomiseen äänestystilaisuuteen. Kiitos tästä e, asian esittelystä ja keskustelusta. Tämä oli oikein hyvä. Ja meillä on vielä hetki aikaa ekoinnovointi lausuntoluonnokseen Jens, sitten meillä on vielä pari puheenvuoroa siis valmistelijalle ja sitten tietysti varjoesittelijälle. Ja puhutaan sitten lyhyesti. Ensiksi Jens, ole hyvä. Jag tror att jag kan prata svenska. Ja... Niin, toivottavasti voin puhua ruotsia. Oikein mukava puhua ruotsia täällä. Ja jos nyt ette saa tulkausta, niin heiluttakaa. Tämä lausuntoluonnos, jonka Envi-valiokunnalle toimitamme, on tehty siksi, että voisimme löytää sellaisia väyliä, joiden avulla, ympäristöpolitiikan avulla voitaisiin luoda Eurooppaan uusia työpaikkoja. Tämä on hyvin kunnianhimoinen osa Euroopan ympäristötavoitteita ja tavoitteena on ensisijaisesti tietysti pitää huolta ympäristöstä. Meillä on ainoastaan yksi planeetta, joka meidän täytyy jättää lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Tämä on aikamoinen tavoite, mutta samalla meidän täytyy miettiä, miten voisimme hyödyntää ympäristöpolitiikkaa työllisyyspolitiikassa, miten voisimme sen avulla luoda uusia työpaikkoja, jotka ovat kestäviä. Meillä on EUn tasolla monia välineitä tähän jo olemassa ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että innovaattorit ja yritykset ja alueet käyttävät näitä olemassa olevia välineitä. Ekoinnovoinnit, no mitä ne nyt ovat? Nehän tähtävät siihen, että vähennetään kasvihuonekaasuja, käytetään luonnonvaroja ja raaka-aineita entistä tehokkaammin ja että me näiden avulla pystyisimme luomaan uusia työpaikkoja. Äh, minä tiedän monia hyviä äh, esimerkkejä Pohjois-Ruotsista, kaivosalalta ja maa- ja metsätaloudesta. Koko ajan pyrimme löytämään kestäviä tapoja pitää yllä ja luoda uutta tuotantoa. Äh, Pohjois-Ruotsissa. Ja sitten suuryritykset, kuten IKEA, ovat nykyään asettaneet hyvin tiukkoja ympäristövaatimuksia toimittajilleen. Ja kuka tahansa ei tähän pääsekään mukaan Ikean toimittajaksi, mutta ne, jotka pääsevät, niin ne ovat todella huippuyrityksiä, jotka pystyvät kestävällä tavalla äh, tehokkaasti äh, tuottamaan jotakin. Ja sitten tilastotiedot Euroopan komissiosta osoittavat, että on olemassa työpaikkoja äh, tällä alalla jo nyt, mutta ekoinnovoinnin potentiaali on paljon tätäkin suurempi. Minä uskon, että ekoinnovoinnin avulla voitaisiin todella luoda uusia työpaikkoja. Meidän tulisi saada tälle alalle enemmän tukea rahoitusvälineistämme. Ja myös kun puhutaan yhteis- tai kohesiopolitiikasta ja horisontti 2020 politiikasta, niin tämä ekoinnovointihan sopii tähän kuin nenä päähän, joten meidän pitäisi todella ottaa tämä huomioon, kun puhutaan tulevasta kohesiopolitiikasta. Meidän täytyy myös kannustaa alueita siihen, että ne ottavat tämän ekoinnovoinnin mukaan osaksi strategioihinsa, eikä tätä pidettäisi ainoastaan pienenä erikoistumisalana. Yritykset ja alueet voivat tehdä tässä paljon enemmän. Meidän tulee tämä asia ottaa esille myös Envissä, että painotettaisiin tätä alueellista ulottuvuutta. Ja kiitän myös saamistani Envi-tarkistuksista, jotka parantavat lausuntoa. Kiitos Jens. Yksi kommentti kuitenkin. Jan Olbrecht voi vahvistaa varmasti tämän, että eilen pystyimme vakuuttamaan neuvoston siitä, että että ekoinnovointi olisi mukana näissä laajemmissa ohjelmissa, että tästä todella voidaan saada jotakin irti. Nyt huomaan, että varjoesittelijät eivät ole paikalla, mutta ymmärrän, että heillä on täällä puolesta puhuja EPP ei ole ketään, ALDE, Riikka Pakarisen edustaja, ole hyvä Ivars. That we don't have much time, I really want to say very short words. First, thanks Mr. Niin, eh, haluan kiittää herra Nilssonia tästä hänen tekemästään työstä. Eh, rouva Pakarinen ei valitettavasti päässyt paikalle. Ja eh, Pakarinen haluaa sanoa, että nyt tärkeää on hyvin korkea tietotaidon taso ja se tuottaa myös kilpailukykyä koko maailman laajuisesti. Uudet innovaatiot, aivan kuten ekoinnovaatiot, edesauttavat kestävää kehitystä ja luovat työpaikkoja ja kasvua. Nyt on paljon nämä myönteisiä seikkoja, mitä Pakarinen haluaa sanoa. Ja tällä mietinnöllä hän käsittää myös paljon tuosta. Edelleen me olemme painottaneet aihealueista keskittämistä ja sitä, että hyvin paljon on vaikutettu ympäristöasioihin. Ehkäpä voitaisiin nyt hiukan kirjoittaa tarkemmin sitä, miten tämä uusi lainsäädäntö tukee eh, tähän suuntaan, niin kuin eh, äskettäin puheenjohtaja sanoi. Eh, tämä on itse asiassa tulos. Mutta aivan lopuksi sitten varjoesittelijä sanoi, että meidän, meillä tarvitaan kohdennettuja toimia, varsinkin pullonkaula tilanteisiin näissä ekoinnovaatioissa. Tällä tavoin voidaan toimia, vaikka on jäsenvaltioita, eh, jotka eivät voi pitää aikataulua. Kiitos. Kiitos Ivar. Sitten vihreiden puolesta Nikos. Kiitos. Minä puhun ihan lyhyesti. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Niin, me tarvitsemme todella uusia aloitteita työllisyyspolitiikassa ja talouspolitiikassa ja tämä voi olla yksi niistä. Ekoinnovaatiot tarjoavat uusia mahdollisuuksia talouskasvuun ja uusia toimiala, mahdollisuuksia ja näin voitaisiin luoda myös uusia työpaikkoja. Herra Barroso sanoi täysistunnossa noin vuosi sitten, että parikymmentä miljoonaa uutta työpaikkaa voitaisiin luoda uudessa vihreässä taloudessa. Juuri nämä ekoinnovaatiot ovat siis tärkeitä. Me tarvitsemme niitä lisää. Ja myös aluepolitiikassa tulisi näiden potentiaali ottaa huomioon alue- ja kohesiopolitiikassa. Jos näihin politiikkoihin ei oteta ekoinnovointia mukaan, niin menetämme paljon mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Annan teille muutaman käytännön esimerkin. Esimerkiksi kaivannaisteollisuudessa meillä on paljon uusia innovatiivisia teknologioita käytössä. Me teemme ikään kuin vanhasta uutta raaka-aineiden hyödyntämisessä. Ja me olemme vanhoista raaka-aineista luoneet uusia, emme kuluta raaka-aineita, vaan luomme niistä uutta. Esimerkiksi vedestä me, vettä me käytämme useaan kertaan eri prosesseissa. Ja sitten mitä energiaan tulee, niin kaikilla alueilla ei tietenkään ole maakaasu tai öljy esiintymiä. Äh, ja tämähän on kuitenkin valtava sektori, jos ajatellaan aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa. Se on tietysti uutta, mutta on paljon uudempiakin juttuja, joista emme vielä edes tiedä. Miten voisimme esimerkiksi kasveista tuottaa energiaa. Tämä ala on vasta lapsen kengissään. Ja miten voimme sitten myös myös vaikkapa kotitalouden jätteistä tuottaa samaan kotitalouteen energiaa. Nämäkin ovat tällaisia uusia juttuja, joiden avulla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa ympäristön suojelua. Ja kohesiorahastossakin täytyy ottaa tämä huomioon, nämä uudet mahdollisuudet. Meillä on ekoinnovointi ekoinnovaatiot. Tämä on aivan uutta alaa, joka voi luoda uutta dynamiikkaa, joten kyllä tämä vaikuttaa kaikkiin aloihin. Kiitos. Kiitos. Jens, olen ihan ihmeissäni, että kukaan ei halua puhua enää. ECRstä ei ole ketään ilmoittautunut nähdäkseni, joten annan Jens sinulle vielä puheenvuoron loppupuheenvuoron pitämistä varten. Kiitos kaikesta, mitä tässä nyt kuulin. Ja, ja tosiaan tehkää tarkistusehdotuksia. Minä odotan niitä. Kiitos. Kiitos. No mitä tulee näihin tarkistuksiin, niin meidän täytyy valitettavasti hyvin tiukalla aikataululla näitä tarkistuksia hyväksyä. Nimittäin puheenjohtajien kokous muutama viikko sitten päätti, että kaikki käynnissä olevat oma-aloitteisten mietintöjen prosessit, jotka olivat siis jo käynnissä ja jotka ylittävät kuusi kuukautta, niin ne pitää saattaa päätökseen ja mietinnöt sitten raukeavat tämän vuoden äh, kesäkuun ensimmäisenä päivänä, joten nyt valiokunnissa hirveätä vauhtia käydään läpi näitä mietintöjä ja niin mekin teemme Ja, ja valitettavasti poikkeusmenettelyistä päätetään vasta 6.6. No me emme voi odottaa tähän asti, koska Envihän äänestää jo kesäkuussa ja me emme voi lykätä tämän asian käsittelyä. Ja näin ollen tarkistusten päivämäärä on huomenna, siis 35. kello 18. Joten olkaa hyvä ja toimittakaa mahdolliset tarkistukset huomiseen kello 18 mennessä, jotta voimme saada tämän mietinnön ajoissa eteenpäin, mikäli sitten puheenjohtajakokous antaa tämän poikkeusmahdollisuuden. No, näillä sanoilla haluaisin päättää tästä asiasta keskustelun ja voimmeko sitten, niin tässä nyt aika käy vähin, mutta Jorge on täällä ja muut, muut esittelijät, joten voimme varmasti aloittaa tämän seuraavan asian käsittelyn. Eli tosiaan nyt seuraavaksi kohta kuusi budjettirajoitusten vaikutukset alue- ja paikallisviranomaisiin EUn rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa. Esittelijä Erminia Mazzoni on täällä paikalla. Hän on myös kutsunut paikalle kaksi asiantuntijaa ja ehkäpä annan ensiksi asiantuntijoille puheenvuoron ja sitten esittelijälle. Ensiksi Jorge Núñez Ferrer, hän on tutkija Center for European Policy Studies tutkimuskeskuksesta ja sitten meillä on Mario Mustili, hän on taloustieteen ja hallintoopin professori Seconda Università degli Studi di Napoli yliopistosta. Ensiksi annan puheenvuoron Horhelle. Ole hyvä. Yes. Um, hello, thank you for inviting me. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta tulla tänne paikalle. Minä olen äh, tehnyt töitä EU-rahastojen parissa aika pitkään. Minä koordinoin pienkaupunkien, äh, äh, pienkaupunkien foorumeja – ja olen muutenkin mukana näissä alueellisissa kysymyksissä. Minä olen lukenut tämän asiakirjan, joka nyt on valmisteltu aluepolitiikasta ja kohesiosta ja olen käyttänyt sitä tähän pohjaksi. Aivan ensiksi ajoitus, tämä kriisi ja siinä painotetaan edeltäviä jo valmiiksi olemassa olevia rakenteellisia heikkouksia. Sellaiset alueet, jotka kasvoivat nopeasti ennen kriisiä, ovat sellaisia, jotka ovat eniten kutistuneet BKT mielessä kriisin myötä. Tämä pitää ottaa huomioon, kun puhutaan kriisistä, niin sanotaan, että kaikki on nyt paljon vaikeampaa mutta yksi kysymyksistä on sitten se, että minkä tähden ne, jotka pärjäsivät tilastollisesti parhaiten, pärjäävät huonoiten nyt. Tämä on hyvin kriittinen kysymys, koska jotakin pitää tästäkin oppia. Ensinnäkin kysymys, minkä tähden? Esitän tähän kysymyksiä. Ehkä tiedätte näihin vastauksia. Meillä on pääomavirtoja, paljon lainausta ulkomaiset rahavirrat, investoinnit moniin maihin. Ongelmahan oli se, että kyse oli lähinnä lainasta ja pankkioperaatioista. Ne eivät ole tuottavia operaatioita ja paljolti se, mitä tehtiin, ei, sitä ei tehty tuotantosektorilla. Hyvin mielenkiintoista, koska Saksassa esimerkiksi on hyvin tiukemmat lainaussäännöt. Siellä esimerkiksi on ollut negatiivista äh, asuntomarkkinakehitystä viimeisinä vuosina, mutta monissa maissa tois, oli toisin silloin, kun lainaus oli paljon löyhäkätisempää. Ehkäpä meillä on eri, väärän tyyppistä kasvua, joten meidän pitää olla hyvin varovaisia tulevassa ohjelmoinnissa. Strategiat olivat perustuneet äh, lähinnä äh, kasvun kiihdyttäjiin ja infrastruktuuriin. Ja tuolloin oli aivan selvää, että henkilöstöresurssit ovat tärkeät ja investoinnit tietyille alueille ovat hyvin olennaiset. Ja Lissabonin strategia oli sellainen, jota sovellettiin hyvin heikosti. Ja kommentoisin kokemuksista. Minä tein töitä rahoitusasioissa ja sanoin tuolloin jo aikaisemmin, että täällä on hyvin suuri vaara, että tulee romahdus. Ja minulle sanottiin, että ei pidä puuttua komission puolesta. Ja muutaman vuoden jälkeen sitten tapahtui niin kuin tapahtui, mutta aivan nopeasti käyn läpi näitä asioita. Todellis, todellinen tilanne. Nyt täytyy investoida tärkeisiin asioihin, mutta ensinnäkin Kriisistä ei nopeasti päästä yli. Monet edelleen odottavat jotakin taikakeinoa. Se on huolestuttavaa. Täytyy ymmärtää, että kriisistä ohipääsy ei ole helppoa ja sitten kohdennetut investoinnit ovat tärkeitä, mutta niin ovat myös järjestelmän muutokset. Kun sanotaan, että ei ole mitään varoja, sitten on pakko tehdä aluetasolla järjestelmän muutoksia. Ja sitten yksityisrahoituksen vipuvaikutus. Erittäin tärkeitä kommentteja tässä. Sellaista tarvitaan tietenkin. Tarvitaan välineitä, joita käytetään, mutta pitää muistaa, että kaikki, mikä on vipuvaikutuksella, se on lainaa ja se pitää maksaa myöhemmin. Ja kaikki julkiset, julkishallinto, ne yrittää sitten puuttua siihen loppuviimeksi ähm, asiakkaan kautta. Tämän myötä tulee myös muutoksia, joka on tietenkin hyvä niin kauan kuin ähm, verot pysyvät samalla tasolla ja maksetaan tätä kautta äh, vajeet. Eli niin eh, ekonomistin näkökulmasta eh, tämä on hyvin, eh, hyvin masentavaa tulevaisuuden kannalta. Ei mitään väliä, jos meistä tulee amerikkalaisempia, mutta ikävä, jos meistä tulee sekä tanskalaisia että amerikkalaisia samaan aikaan. Se ei toimi. Ja te olette nähneet että nämä strategiat, niitä ei enää tarvitse käydä läpi, integroitu alueellinen kehitys ja niin edespäin. Mutta sitten on, äh, tulee tämä vipurahoitus. Siinä on tietyt äh, riskit, mutta tärkeää on se, että täällä keskustellaan, äh, mutta päätöksiä ei tehty budjetin osalta. Alueet ovat hyvin pitkälti jäljessä ja me, me tarvitsemme ne kaikki nämä alueet, joten pääasia jos menestytään alue- ja paikallistasolla, varsinkin paikallistasolla, minä en sellaista oikeastaan näe, joten tässä on vaarana se, että meille tulee huonosti valmisteltuja hankkeita. Myös viiveitä tulee ohjelmoinnissa. Saattaa olla, että ohjelmista tulee heikkoja, mutta meillä ei ole sellaiseen varaa me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä, mutta tänne laitoin muutaman asian esiin. Ilmasto ja energia, tietenkin mukava niistäkin puhua, mutta innovaatio, koulutus, yrittäjyys, se ei ole lähinnä niinkään tutkimusta. Paljon tarvitaan rakennustaitoja. Meidän pitää tehdä taloudesta paljon kestävämpää ja myös kohesiopolitiikasta puhuttaessa niin sanotaan, että monet maat ovat yrittäneet saada tätä kuntoon 30 vuotta, mutta sitten katsotaan, missä tämä politiikka sitten makaa. Kyse ei ole välttämättä rahasta, vaan lähinnä strategiasta. Ja nyt me tarvitsemme sellaisia strategioita, jonka avulla myös talous pysyy pystyssä minä en voi syyttää Kreikkaa, Espanjaa. Ne noudattavat sellaisia malleja, jotka olivat päteviä jo vuosikausia, mutta nyt tarvitaan uudet. Ja sitten rahoitusvälineet, sanoisin, että me tarvitsemme joustavuutta rahoitusvälineissä. Se tarkoittaa eh, enemmän joustoa kuin mitä tällä hetkellä sanotaan, ei niin kuin komissio sanoo asiakirjoissa, vaan on paljon asioita, jotka pitää ratkaista. Kiinnostavampia välineitä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan infrastruktuuriuudistuksia. Meillä on mahdollisuudet esimerkiksi Euroopan laajuisiin järjestelmiin, mutta usein näitä käyttävät juuri verkot tässä äh, tulevat mukaan äh, kunnat, äh, kaupungit ja niille tarjotaan ikään kuin obligaatioita. Minä sanoin, puhuin tästä ensimmäisen kerran ja ihmiset pitivät sitä ihan hulluna, mutta nyt ihmiset kiinnostuvat, koska nyt tarvitaan hyvin voimakkaita välineitä ja silloin pitää saada yhdistettyä energiaa ja muita suuria hankkeita – on sellaisia alueita, joissa se ne toimii, joten nyt pitää no- mennä nopeasti eteenpäin. Ja sitten toinen seikka, joka on tärkeä, yksityissektori ja sen mukaan tulo on erittäin hyvä. Sitä kautta parempi työnjako. Ei tarvita tukia, mutta siinä ei pitäisi pitäytyä vanhassa mallissa. Niin kuin sanoin, nämä ovat velkavälineitä. Siinä siirretään vain taakkaa kuluttajille ja siitä syystä pyytäisin, että kansalliset alueelliset hallitukset, niillä olisi tasapainoisempi suhtautumistapa. Nyt halutaan säästöveroja ja muita veroja. Se ei ole hyvä asia. Ja kaikki yrittävät löytää rahaa näiltä samoilta ihmisiltä, kuluttajilta veroina. Ja tästä tämä voi johtaa ongelmiin. Meidän täytyy miettiä todella tarkkaan, miten toimimme tämän suhteen joka tasolla. Minun mielestäni eh, tämä on todella ikävä. Meidän täytyy kiihdyttää myös julkisia hankkeita, niiden uudistamista eh, Siihen tulee myös äh, elinkaarimalli, kustannus- ja hyötyanalyysi, äh, infrastruktuurien rakenteet. Meidän täytyy käydä uudestaan läpi valtiontukisäännöt, innovaatioita paljon julkisissa hankinnoissa ja meidän täytyy katsoa myös Eurooppaa äh, valtion tukisääntöjen julkisten hankintojen näkökulmasta ajatellen, että osaltaan näitä ei ole meillä ei pitäisi enää olla sellaista järjestelmää, jossa keskitytään välttämään kilpailua keskenään, mutta siinä ei puututa ulkopuoliseen kilpailuun. Meidän pitäisi miettiä sitä, miten Euroopasta voisi tulla selkeämpi, voimakkaampi toimija suhteessa ulkoisiin kauppakumppaneihin, ei ainoastaan suhteessa Ranskaan ja Saksaan. Kiitoksia. Uh, thank you uh, very much. I would like... Kiitos. Sitten pyytäisin professori Marjo Mustilia pitämään oman esityksensä. Grazie per l'invito. Eh, mi sono occupato da tempo di problematiche. Kiitos kutsusta. Olen katsonut, tutkinut ongelmia liittyen eurooppalaiseen rahoitukseen, niin julkisen kuin yksityisen puolen rahoitukseen. Nyt tulisi keskustella siitä, että vakaussopimuksesta poistettiin nämä kansalliset varat, jotka tuodaan yhteisrahoituksen kautta 2013-2020 ohjelmakaudelle. Näyttää siltä, että tässä on kaksi lähestymistapaa. Ensimmäinen perustuu äh, tähän Euroopan unionin äh, ja Euroopan unionin maiden kasvuun ja sitten näiden suunnitelmien mahdollisuus olla myös sisäisesti koherentteja, yhteensopivia Joten siinä meidän puheenaiheet. Kuten tulemme näkemään, tämä on kompromissi kahden tavoitteen välillä. Ja tässä nämä ehdot ovat kuitenkin melko selvät sen suhteen, mitä tulee tehdä. Taloudellinen vakaus tulee saada kuntoon siten, että julkista kulutusta vähennetään – tässä ei niinkään ole vaihtamassa strategiaa tai strategian suuntaa, vaan se, että todellakin pannaan täytäntöön strategia. Velkaantumista tulee vähentää ja lisäksi tulisi panna täytäntöön yksi tekninen strategia, joka on monimuotoinen. Kuten tiedätte, monet strategiat haittaavat näitä säästö periaatteita, mikäli säästöpolitiikka ryhtyy vastarakent siltä, että se ei ole rakentava enää, niin se on itse tuhoinen näin käy, kun on korkea verotus tai kustannusleikkaukset ovat liian merkittäviä. Tällöin tuotanto vähenee jäsenvaltioissa. Ja silloin ei pystytä huolehtimaan veloista, työpaikkojen tuo, työpaikan tuotanto luo keissiläisen äh, ilmiön. Tässä ei pystytä enää vastaamaan äh, huolehtimaan veloista, Tällöin työttömyys nousee, rahoituksen kustannus maksee, tuottavuus laskee siten, että työllisyyttä on entistä vähemmän. Nämä, näiden asioiden tulisi olla nykyisen politiikan muuttamisen keskiössä, kun puhutaan kohderahastoista. Ekonomistit ja tietyt laitokset katsovat toisenlaista teoriaa, jossa tämä tilanne vakaantuu, kuten Italiassa tapahtuu. Italiassa talous supistuu ja tämä johtaa siihen, että maksujen tasapaino on uudessa tasapainossa. Tässä taistellaan velkaa vastaan, valtiovelkaa vastaan, mutta toisaalta talous kärsii yhä enemmän – ja jossain määrin tämä estää kestävän kasvun sellaisissa maissa kuin Italiassa ja Espanjassa. Italiassa on ollut kahden, eli tuotantopotentiaali on laskenut 25 prosenttia. Se on erittäin huolestuttavaa, se on vaarallista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskipitkällä aikavälillä Italian talous supistuu valtiontalous supistuu ja tämä vaikuttaa tuottaviin vientialoihin. Kuten sanoin, tässä on uusi teoria, joka nousee esille siten, että valikoivasti supistetaan kuluja. Tämä ei ole mekaaninen kulujen leikkaus, vaan tässä pyritään pitämään tuottavuutta yllä siten, että ainoastaan kasvu voi saada aikaiseksi taloudellisen toipumisen, eikä päinvastoin. Tässä on ekspansionistinen politiikka, nollakorot ja tämän tyyppinen politiikka ei ole onnistunut taistelemaan nykyisen fiskaalipolitiikan deflaatiovaikutuksia vastaan. Ja Euroopan unionin mailla ei ole, euromailla ei ole mahdollisuutta devalvoida valuuttaa, joten tämäkään ei ole ratkaisu. Katsotaan IMFn teoriaa, joka sanoo, että on kiistatonta, että säästäminen heikentää maita, sellaisia maita, joissa säästötoimet ovat systemaattisia, maailmanlaajuinen alimman kasvu johtuu tästä kierteestä, jossa yhdistyvät talouskriisi ja budjettileikkaukset. Tässä enää puhutaan fiskaalisesta konsolidoimisesta, vaan VKTn kasvun pysähtyminen ja lasku. Komission käyttävät laskumallit viittaavat fiskaalitoimin, jotka liittyvät säästämiseen ja siihen, että BKT laskee. Tässä on fiskaalikertominen 0,5 ja tämä malli tulee sellaisesta mallista, jossa puhuttiin suuresta kysynnästä. Losan rahoituksen johtajan nostan esille, että kertoimen tulisi olla 0,9 tai suurempi eteen. Eli tässä tämä menetys ikään kuin kertaantuu kaksi kertaa suuremmaksi. IMF, IMF-tutkimus osoittaa, että velan lyhentäminen lyhyellä aikavälillä ei olisi huono ratkaisu. Olisi siis huono ratkaisu. Tässä pitää katsoa, löytää fiskaaliratkaisu tai kasvuratkaisu. Mikäli alijäämä kasvaa, tässä uskotaan, että tähän vastataan verotuksen korottamisella ja samalla kulutus vähenee, mutta mikäli vero ei kasva, velka ei kasva, oletetaan, että verot laskevat. Pitääkö tämä paikkansa? Onko mahdollisuus tuoda luottamus takaisin verotuksen käytäntöjen kautta? Onko olemassa vaihtoehtoa veroratkaisulle? Voisiko olla mahdollista harkita sitä, että julkinen velka olisi alhaisempaa. Ja mikäli tässä olisi tällainen kasvukompakti, niin tilanne olisi riskialtis, sillä tämä johtaisi BKT kasvuun siten, että se ohittaisi tämän alijäämän, jotta tämän fiskaaliratkaisun voitaisiin ohittaa, niin pitäisi saada kestävämpi ratkaisu. Mielenkiintoinen ehdotus saattaisi olla, että jätetään tiettyjä kansallisia komponentteja pois tästä yhteisrahoitusmekanismista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin tällöin pitäisi katsoa kohesiopolitiikan perusperiaatetta. Olisi valitettavaa, jos huomattaisiin, että kohesiorahastot eivät ole koskaan olleet asiallisesti käytössä, mikä tässä voisi olla vaihtoehto. Tässä voitaisiin katsoa yhteisrahoituksen kansallista osaa ja katsoa valtion nettotuloja, arvonlisäverotuloja. Eräs tapa panna täytäntöön nämä suunnitelmat olisi se, että katsotaan sosiaalisen rahoittamisen tapoja ja harkitaan niitä sitten olemassa olevan aikavälin perusteella. Aluksi voitaisiin käyttää eurooppalaisia varoja ja sitten lopuksi voitaisiin käyttää kansallisia varoja. Ja tämä toimisi ainoastaan, mikäli kyseinen maa voisi saavuttaa, poli- voisi saavuttaa onnistuneita tuloksia siinä, että valtiovelka ei kasva, kuten kollegani sanovat aluksi. Kollegani sanoi aluksi, niin tämä voi toimia ainoastaan, jos tässä liittyy todellinen kyky ohjelmoida investointeja ja näyttää siltä, että tähän emme ole ainakaan aiemmin pystyneet. Mikäli haluaisimme suunnitella paremmin investointeja, niin tässä olisi toinen talouspolitiikan Euroopan unionin taholta. Thank you, professor eh, Musti. Kiitos professori Mustili. Ja nyt kysyisin komission aluepolitiikan pääosaston edustajalta. Haluaako hän kommentoida tässä vaiheessa? Thanks a lot. Kiitos. Aluksi minun täytyy todeta, että tämä mietintö on meille aivan erinomainen mahdollisuus näiden yleisten trendien tarkasteluun, jotka me olemme havainneet ja joita olemme analysoineet viime vuosina. Ja on Äh, ilo todeta, että meidän analyysimme osuvat hyvin yksiin mietintöluonnoksen analyyttisen osan kanssa, ja tämä ilmenee muun muassa ensi vuonna julkistettavasta uudesta kohesioraportista. Samaan aikaan meillä on ollut käynnissä myös OECDn kanssa tehtyjä projekteja, joilla pyritään budjettirajoitusten aikana lisäämään yleisiä julkisia investointeja. Tämä on siis viety läpi alueviranomaisten kanssa. Ja me olemme seuranneet paljon tätä alaa ja me olemme julkistamassa kahta tiedonantoa. Toinen liittyy makroekonomiseen hallintoon ja myös järkevään taloudelliseen puitteistoon ja siihen, miten tärkeä, vakaa taloudellinen toimintaympäristö on tärkeä juuri näiden rahastojen toiminnalle ja sitten toiseksi olemme arvioineet keskipitkän välin tavoitteita ja nämä kaksi tiedonantoa ovat hyvin merkittäviä ja näiden avulla juuri pohditaan, miten yhteisrahoitusta voidaan hyödyntää paremmin, aivan kuten tässä juuri kuulimme, kun taloudellista talouden hallintoa pyritään parantamaan ja pyritään noudattamaan hyvää hallintotapaa. Nyt on selvää, että tämä kohti kestävää ja taloudellista rahaliittoa, niin tässä aloitteessakin on juuri näitä, näitä suuntauksia, jotka mekin voimme jakaa, että ainoastaan Niin, siis yleisesti ottaen on tärkeää todeta, että rakennerahastot ovat tärkeitä erityisesti erityisinä ajanjaksoina, kuten nyt eivät ainoastaan talouskasvuun, vaan myös kehitykseen. Jos ajatellaan vaikkapa bruttokansantuotteen potentiaalia ja mitkä ovat ne ajurit, jotka BKTn kasvua edesauttavat, niin rakennerahastot näyttelevät tässä tärkeää roolia, jos ajatellaan pääomavarantoa, ihmisresursseja ja yleisiä tuotanto, tuotannon tekijöitä, niin rakennerahastojen kautta voidaan ohjata näitä keskeisiä tuotannon tekijöitä. Ja sitten jos ajattelen vielä tätä Rova Mazzoni mietintöluonnosta, niin voin todeta, että että komissio jo tekee paljon työtä näiden asioiden parissa. Ja toivottavasti työt johtavat tuloksiin jo ihan muutaman viikon sisällä, kun tosiaan ensimmäinen näistä toisesta kahdesta tiedonannosta hyväksytään. Kiitos. Ja sitten esittelijä Rova Mazzoni. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kaikkia muitakin, jotka ovat samaa mieltä, että ne siitä pitää ta- keskustella, keskustella, mitkä ovat äh, budjettirajoitusten vaikutukset aluepaikalliviranomaisiin. Ja haluaisin kiittää komissiota tai tätä äh, valiokuntaa myös siitä, että tämä asia on otettu niin äh, tarkasti huomioon. Tässä oli hyvin varovainen aloitus kun mietitään äh, sitä, miten voitaisiin uudistaa äh, budjettia ja äh, yhteisrahoitusmenettelyjä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka puhuivat myös edellisessä kokouksessa, kun puhuimme yleisperiaatteista. Kaikkien panoksesta kiittäisin ja minä toivon todellakin, että nämä asiat otetaan huomioon myös tässä luonnoksessa, josta keskustelemme tänään. Haluan äh, painottaa sitä, että teidän panoksenne on erittäin tervetullut. Haluan kiittää myös asiantuntijoita, jotka tulivat tänne paikalle keskustelemaan äh, tästä äh, teoriosta, jota tuodaan esille myös mietinnössä. Kiitoksia professori Mustilille hyvin johdonmukaisesti asiantuntijat ovat tämän saman teorian kannalla. Tämä teoria, jota esitellään mietinnössä, se ei tietenkään ole uusi. Siitä keskustellaan hyvinkin paljon. Meitä huolestuttaa, varsinkin hallituksia huolestuttaa tämä asia. Parlamentti pitää näin ollen puuttua tähän ja keskustella tästä, jotta meilläkin on oma roolimme poliittisessa vuoropuhelussa, koska tämä asia on erinomaisen tärkeä. Nyt tämä skenaario, josta puhumme budjettirajoituksesta puhuttaessa, perustuu 2008. Silloin nähtiin tuotannossa hyvin suuri romahdus koko Euroopan unionissa. Työttömyys kasvoi ja mailla oli paljon vaikeuksia maksaa velkansa. Paljon eroja eri Euroopan alueiden välillä, aivan kuten professori Ferrer mainitsikin. Nämä erot vain korostuvat ja erot ovat kasvaneet eri Euroopan maiden välillä. Näin nähdään, että kohesiopolitiikka sen oli vaikea saada aikaan vakio parannuksia jäsenvaltioiden olosuhteissa. Toivottavasti kuulen lisää ehdotuksia myös näistä ehdotuksista, jotka ovat mietinnössä. Siinä ei ole mitään ihmekonsteja, mutta tarkoituksena on löytää tukea näille ajatuksille, että kasvu on keskeistä budjettikuripolitiikan jälkeen ja muiden toimenpiteiden jälkeen on tärkeää, että pyritään nopeampaan kasvuun Euroopan unionin eri talouksissa. Nyt täytyy katsoa kasvun välineitä. Kohesiopolitiikka on keskeisessä asemassa, samoin kuin investointikyvyn arviointi, koska näiden viranomaisten pitää täytäntöönpanna kohesiopolitiikka. Aivan kuten Herra Mustilli sanoi, hyvin teknisluontoinen asiakirja, jonka hän esitti. Siinä sanotaan, että investointikapasiteetti ja lisäjousto jota annetaan kansallisille viranomaisille, jotta ne voivat investoida resursseja sinne, missä niitä tarvitaan. Tätä kautta voidaan päästä talouskasvuun, suurempaan talouskasvuun niillä alueilla, joilla sitä erityisesti tarvitaan kriisin aikaan. Ratkaisu eh, saattaisi olla siis että nykyisten neuvottelujen, neuvottelujen pohjalta harkitaan mahdollisia uudistuksia sääntöihin, jotka liittyvät budjettikriteereihin. Ja tällä tavoin, kun annetaan eri merkityksiä eh, myös näille eh, kriteereille, joita käytetään yhteisrahoitukseen. Saattaa olla, että voisimme miettiä, että eh, kohesiopolitiikka ja yhteisrahoitus, jolla pyritään kasvuun ja pääsemään eroon näistä talouseroista jäsenvaltioiden välillä, se pysyy, pysyy budjetti sisällä, se siis toisi Euroopan unionia. Tämä on sellainen ristiriitainen tilanne, joka meillä on lähtökohtana. Tässä on perustavanlaatuinen ristiriita, joka pysäyttää kohesiopolitiikan – sillä tavoin, että siinä ei päästä parempaan kasvuun. Mutta vielä kerran haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että näitte, miten arvokas tämä asia on ja mietintö, ja näin saimme mahdollisuuden käyttää tätä tilannetta niin, että voimme keskustella, vaikka neuvottelut ovat vielä kesken ja voimme ottaa uusia sääntöjä. Kiitos. Kiitos. Sitten sosialistiryhmän puolesta Viktor Bostinar. Please allow me to, to... Kiitos. Sallikaa, että ehdotan Evgeni Kirlovin puolesta tämän luonnoksen. Hän on näistä delegaation kanssa ö, muissa tehtävissä ja minulla on kunnia olla hänen tilallaan. Minulla haluaisin esitä myös tukeni hänen ajatuksilleen. Haluan kiittää Matsonia hänen mietintöluonnoksestaan. Se saa alueellisen viranomaisten haasteet hyvin esille, mitä tulee budjettileikkauksien tai budjettiongelmien aikaan. Ja haluaisin nostaa sille tiettyjä asioita, jotka olisi hyvä ottaa mukaan tähän luonnokseen ja tulen esittämään tarkistuksena. Olen täysin yhtä mieltä tästä huolesta, mitä tulee mietintöluonnokseen, että alueelliset eh, erot rikkaampien ja köyhempien EU-maiden välillä ja eh, alueiden väliset erot eh, lisäävät ongelmia. Tässä tarvitaan, alueellis- tarvitaan edelleen alueellisia toimia, mutta tässä on nähty tietynlaista keskittämistä siten, että tässä ei ole alueellinen hallinto, vaan keskitetty hallinto. Ja tämä on kenties parempi ratkaisu yhteisrahoituksen kannalta, mutta tämä ei ole hyvä ratkaisu, mikäli tämä estää sen, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat mukana tässä ohjelman täytäntöpanossa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että keskustason pitäisi löytää enemmän ratkaisua alueiden taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin ja pitäisi löytää ratkaisu myös siihen, että rahat jaetaan reilulla tavalla. Tässä tarvitaan kumppanuusperiaatteen selkeää täytäntöönpanoa, kumppanuus kaiken eri tasien välillä. Tästä huolimatta on epätasapaino eri alueiden välillä ja tilanne tulee huononemaan entisestään tietyissä maissa. Mietinnössä nostetaan esille tunnettuja ongelmia, jotka liittyvät ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanemiseen. Tarvitaan parempaa hallinnollista ja institutionaalista kykyä hallita EU-rahoitteisia hankkeita alueellisella ja paikallisella tasolla ja joskus keskustasolla. Silloin kun on vähemmän varaa, on erittäin, varoja, on erittäin tärkeää, että nämä ovat hyvin ajoitettuja ja tässä näillä hankkeilla vastataan kaikkien suurimpaan tarpeeseen. Ja me saimme eilen illalla tiedon. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Project Management Institutein Maailmanpankista. He osoittivat niitä eroja, joita on olemassa Euroopan ja maailmanlaajuisten kilpailuiden välillä. Ja hallinnollinen kyky ja osaaminen on paras tapa saada aikaan parempi rahan käyttö ja olemassa olevien resurssien käyttö. Ja tämä ja paras tapa vaikuttaa tähän on kouluttaa ja saada aikaan hyvä paikallinen hallinto siten, että raha saadaan pantua täytäntöön silloin, kun taloudelliset resurssit ovat hyvin rajoitettuja. Byrokratia ja monimutkaiset prosessit Byrokratia yhdessä talousvaikeuksien kanssa rajoittaa EU-rahastojen positiivisia tuloksia. Euroopan investointipankin rooli talouskriisin aikana tukee niitä jäsenvaltioita, jotka kärsivät eniten ja niitä alueita, jotka kärsivät eniten. Olisi hyvä, että nämä voisivat käyttää paremmin hyväkseen heidän saamia varoja. Euroopan investointipankin osallistumista voitaisiin vielä parantaa siten, että heidän asiantuntemus olisi paikallisten ja alueellisten viranomaisten käytettävissä, ja me rohkaisemme sellaisia päätöksiä, jotka veisivät tähän suuntaan siten, että ne olisivat voimassa tulevalla ohjelman kannalta. Tässä Jevgenin sanat. Kiitos sitten Ivar Scott Maris liberaaliryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa tähän asiaan ehkä vähän eri näkökulman ja sanoa eri sanoja, mutta tosiasiat ovat tosiasioita. Niitä ei voida välttää. Ensiksi esittelen ehdotus siitä, että yhteisrahoitus suljettaisiin pois vakaussopimuksen parametrien joukosta. Tämä ei ole mahdollista tänä päivänä eikä huomennakaan. Jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä, jonka 25 maata on jo ratifioinut, siis Tsekin tasavaltaa ja Britannia lukuun ottamatta, niin tässä aivan selkein sanoin todetaan, että täytyy 0,5 prosenttia äh, budjettivaje, ei siis 3 prosentin budjettivaje, vaan 0,5 ja sitten äh, kolme kohtaa, joihin voidaan turvautua, mikäli budjettivaje on suurempi. Ja sitten nämä ehdotukset, joita esittelijä on ehdottanut, niin toteaa, että tässä nämä eivät olisi käyttökelpoisia. 100, 1056 asetuksen numero, ja tuossa, jossa todetaan, että budjettivaje kriteeristä voidaan livetä vain, mikäli maa on kokenut vakavaa talouden heikkenemistä ja tämäkään ei vielä mahdollista sitä, että yhteisrahoitus suljettaisiin pois vakaus- ja kasvusopimuksen parametrien joukosta. Ja jos tähän ehdotukseen suostuttaisiin, niin silloin lainsäädäntöä tulisi muuttaa. Lain, laki on kuitenkin ratifioitu hyvin vastikään 25 maassa, että jos tämän suuntaisia muutoksia hyväksyttäisiin, niin silloin pitäisi lakia ruveta muuttamaan. Ja silloin, jos ajatellaan, että tämä vakava taloudellinen kriisi olisi tässä mukana, ja sitten budjettivaje olisi enemmän kuin 0,5 prosenttia. Silloin me muuttaisimme maailmaa ihan täysin. Live-valiokunta esitti esittäisi jotakin tarkistuksia ja niin edelleen, joten tämä on aivan toiveajattelua, tämä ei onnistu. Sitten toinen, tämä makrotaloudellinen yhteisehdollisuus kohta 12, niin tähän sanoisin sen verran, että jota siis esittelijä on tätä vastaan ja me tiedämme, mikä on neuvoston ja komission kanta varsin hyvin. Minun ehdotukseni on, että tähän voitaisiin lisätä yksi juttu, olen toimittanut jäsenille päivämäärän, joka osoittaa, että 2009-2013 mitään tällaista korrelaatiota ei ole, jos ajatellaan tätä vastaanottokykyä ja sitten toisaalta velkaantuneisuutta ja budjettivajeen astetta. Toisin sanoen tämä ehdotettu komission lähestymistapa näyttää teoreettisesti oikein hyvältä, mutta sillä ei ole mitään teoreettista perustaa. Ja tämä voitaisiin ehkä lisätä tähän mietintöön, jotta se olisi täsmällisempi. Ja sitten kolmas asia, jota todella ehdottaisin esittelijälle, että tämä otettaisiin huomioon, on se, että tässä mietinnössä ei ole mitään viittautta tähän lisä- täydentävyyteen. Tämä täydentävyys on erittäin hyvä väline, jolla alueet ja jäsenvaltiot yhteensä komission kanssa – käyttävät hyödykseen ratkaistaessaan näitä mietinnön sisältämiä kysymyksiä. Muutama lukutieto. Komissio on julkaissut tiedonantopaperin, jossa tämä täydentävyyden paikalli, alueelliset vaikutukset. Ja tässä todetaan, että viitetaso oli siis yhteisrahoituksen lisäksi jäsenmaiden täytyy antaa täydentävää investointirahoitusta ja tämä referenssitaso oli 94 miljardia. Jos sitten tästä lasketaan 22-23 prosenttia, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, mikä on tämän täydentävän julkisrahoituksen merkitys paikallistasolla, joka siis on osa kansallista tasoa, ja mikä on sitten yhdentävän toiminnan merkitys. Ja tässä raportissa todetaan, että jos pyritään todellisiin keskipitkän tähtäimen tuloksiin 2007-2010, tämä varmistus tehtiin vuonna 2012, niin silloin nähdään hyvin kiinnostavia tuloksia. Jotkut maat ovat merkittävästi pystyneet vähentämään julkisrahoitusta 22, 21, 23 prosenttiin, ainakin laskin tästä neljä maata, ja jotkut maat ovat, pyst- ovat sitten toisaalta merkittävästi lisänneet julkisrahoitusta. Espanja 52 prosenttia, Italia, Puola 57 prosenttia, Slovakia 59 prosenttia, joten tämä merkitsee sitä, että jotkut maat lisäävät omaa riippumatonta täydentävää rahoitustaan myös alueellisella tasolla, mutta toisaalta jotkut maat vahvasti sitä vähentävät. Komissio on hyväksynyt tämän menettelytavan, koska päällä on talouskriisi. Me emme valitettavasti ole tässä valiokunnassa koskaan käsitelleet tätä ongelmaa, ja tämä ehkä on se syy, minkä takia tätä tietoa ei löydy mietinnöstä. Tämä on erittäin tärkeä väline, miten voidaan analysoida sitä, miten yhteisrahoituksen rinnalla täydentävä julkinen rahoitus voi olla merkityksellistä. Ja tämä on merkityksellistä, koska komissiokin on tämän hyväksynyt ja jos, jos äh, tätä tietoa ei toimiteta, niin silloin se on suuri ongelma. Ja tämän ongelmatiikan toivoisin otettavaksi esiin tähän mietintöön, koska tällä on aivan suora yhteys taloudelliseen tilanteeseen paikallistasolla. Kiitos Ivars. Äh, mainitsit laista, joka liittyy rakenteelliseen vajeeseen, mutta eihän tätä ole mitenkään, ää, äh, tätä laskentatapaa ei ole mitenkään virallisesti määritelty, niin ei siis ole rakenteelliseen vaiheeseen ei ole laskentatapaa menetelty. Sitten seuraavaksi Nikos vihreiden ryhmän puolesta. Πολύ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που στάμε τώρα. Kiitos. Niin tämä on todella erittäin tärkeä asia, josta juuri nyt keskustellaan. Jos ajatellaan taloutta ja erityisesti aluetaloutta, niin alueiden pitää päästä jollain tavalla ulos tästä talouskriisistä. Talouskriisi on päällä ja nyt sen ratkaisemiseksi sovelletaan ainoastaan tiukkoja säästötoimenpiteitä, mutta me tarvitsisimme kipeästi juuri investointeja. Tällä hetkellä ei ole mitään kestäviä investointeja olemassa eikä tulossa. Me emme halua Eurooppaan mitään epämääräisiä investointeja. Me haluamme pitää kiinni myös sosiaalisista kriteereistä ja ympäristökriteereistä. Me haluamme älykkäitä, kohdennettuja ja kestäviä investointeja, jotka takaavat myös sen kaltaista kasvua. Ja investointien täytyy olla yhdessä linjassa ähm, yleisen politiikan kanssa. Meillä Kreikassa taantuma on erittäin paha ja on erittäin vaikea sitten saada rahoitusta ja julkisrahoitus sitten ei ole todellakaan riittävä. Me emme saa houkuteltua muita investointeja. Miten me pääsemme tästä syöksykierteestä ulos, kun joka puolella vain säästetään? Ja, ja johonkin nämä rahat sitten kuitenkin menevät. Meidän täytyy investoida ennen kaikkea innovaatioihin, uusiin toimialoihin ja siihen, miten olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää vielä tehokkaammin. Tähän suuntaan meidän olisi mentävä. Me tarvitsemme myös uusia välineitä, me tarvitsemme uutta politiikkaa, koska tämänhetkisellä politiikalla emme pääse koskaan tästä kriisistä yli. Annan teille yksinkertaisen esimerkin. Jos meillä olisi lievempi taantuma Kreikassa, niin silloin voisimme vähentää julkista velkaa 20 prosentilla. Jos meillä olisi rahaa investointeihin, niin silloin voisimme myös tasapainottaa julkisen taloutemme. Mutta mistä ihmeestä saamme tätä rahaa? Sehän on se ongelman ydin. Julkisen sektorin rooli on merkittävä. Se ei tietenkään ole ainoa, mutta kyllä julkisen sektorin pitää vastata aika monesta asiasta, julkisista palveluista, julkisista hankinnoista, saa luoda uusia rahoitusmekanismeja ja välineitä. Ja niiden avulla luoda uusia rahoitusmahdollisuuksia. Meidän täytyy saada rahaa näille innovaatioille, jotka voivat tukea myös alue- ja paikallistasoa ja, ja sitten myös alentaa palveluiden hintoja. Meidän täytyy luoda palvelurakenne uudelleen, jotta voidaan pitää kiinni kestävästä kehityksestä. Vanhat palvelut eivät enää toimi. Ja sitten myös alueiden talouden väheneminen. Tässä siis Meillä jotkut alueet ovat hyvin heikoissa kantimissa tällä hetkellä Euroopassa. Joillakin alueilla menee oikein hyvin, mutta sitten joillakin menee erittäin huonosti. Alueelliset erot ovat suuria. Ja juuri tämä investointien ohjaaminen tänne heikommille alueille ei toimi ollenkaan. Rahoitus keskittyy ja myös keskusjohdolta tulee tai valtion tasolta tulee entistä vähemmän investointirahaa äh, eri alueille ja tämä on ilmeistä erityisesti Etelä-Euroopassa ja Itäisessä Euroopassa. Äh, investointeja ei yksinkertaisesti riitä syrjäisille heikoille alueille. Ja sitten jos koko valtion talous kärsii, niin tästä kärsivät tietysti myös alueet. Ja meillä Kreikassa alueiden oma rahoitus on erittäin heikkoa ja on vaikea tehdä investointeja itse, itse. Ja, ja sitten valtiontalouden merkitys aluetalouteen on noin 60-70 prosenttia. Tämä on varsinainen syöksykierre. Emme saa rahaa valtiojohdolta emmekä mistään muualtakaan. Ja tämä sitten on johtanut siihen, että ihmiset pakenevat. Ne, jotka pystyvät, niin lähtevät muualle. Ihmiset jäävät eläkkeelle tai sitten nuoret hyvin koulutetut lähtevät maasta, mitä meille jää jäljelle. Ja 2014-2020 tilanne näyttää todella huonolta. Meillä ei ole hallinnossakaan enää yhtään väkeä töissä, kun kaikki ovat lähteneet eläkkeelle tai paineet maasta. Ja nyt pitäisi luoda uusi perusta kasvulle ja investoinneille, mutta samanaikaisesti meillä ei ole enää henkilöitä vetämään tätä, koska nuoret pakenevat ja kaikki kynnelle kykenevät jäävät eläkkeelle. Nyt meidän tulisi ensi vuoteen tai tämän vuoden aikana tarkastella, miten tämä asia saataisiin ratkaistuksi. Meidän tulisi luoda jonkinlainen kumppanuussopimus komission kanssa aluekehityksen tueksi. Ne alueet, jotka ovat saaneet vähiten tukea ja investointeja ovat juuri niitä, jotka kasvavatkin heikoiten. Eli tämä tämänhetkinen kehitys vain lisää alueiden välisiä eroja. Ja senpä takia tämä mietintö on hyvin tärkeä ja sitä tulisi tarkastella tässä valiokunnassa ja muissakin erittäin huolellisesti. Ähm, talouskriisihän on vain pahentunut tässä. Meillä oli aluksi yhdeksän aluetta, jotka olivat tässä huonommassa kategoriassa. Nyt niitä on paljon enemmän, eli alueiden talous on heikentynyt vuosi vuodelta tässä viime vuosina hyvin voimakkaasti. Ja meidän täytyy nyt katsoa, mikä on todella todellinen tilanne eri alueilla Euroopassa tällä hetkellä. Katsokaamme, mikä on BKTn tilanne. Toisaalta BKT-prosentti ei ole välttämättä paras mittari mitata alueiden hyvinvointia tai, tai elinkelpoisuutta. Minä tiedän, että Kreikassa on monia alueita, joissa ihmiset eivät saa edes yksinkertaisia terveydenhoito- ja, ja julkisen liikenteen palveluita. Ja pelkällä BKT-mittarilla tarkasteltuna nämä alueet ovat ihan ok, mutta eivät kuitenkaan todellisuudessa sitä ole. Kiitos. Eh, Kiitos sitten Jan Albrecht. Yes, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys tässä asiantuntijoillemme. Ehdotus myös esittelijälle. Mitä tulee asiantuntijoihin, niin minun mielestäni se, mitä tässä edessämme on, on hyvin vakava kysymys. Ehkä eh, se voisi esittää, se voisi esittää äärimmäisesti kohesiopolitiikan kysymys, onko se paras väline eh, kriisiä vastaan. Mikä on kohesiopolitiikan merkitys kriisin aikana? Sanoisin, että niin en haluaisi sanoa vain, että on olemassa äh, rakennerahastoja ja tämä on menetelmä. Meillä on äh, jaettu hallintomalli ja se tarkoittaa, että jaetaan vastuuta jäsenvaltioiden kesken. Ja kysymys herääkin, että mi- miten voisimme muotoilla kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden vastuut ja finanssipolitiikka, konsolidointi. Yksi esittelijän esittämistä asioista on, että jäsenvaltiot reagoivat niin, että asetetaan nämä konsolidoinnin ja rakennerahastojen käytön välille ikään kuin yhteys, kun vähennetään budjetin riippumattomuutta alue- ja paikallistasolla, niin syynä on se, että konsolidoidaan, mutta seurauksena on hyvin voimakas keskittäminen. Eli meillä on sellainen politiikan ala, joka perustuu jaettuun hallintoon, mutta kriisin aikana tämä politiikka on paljon keskittyneempää koska konsolidointi johtaa siihen, että paikallisia alueviranomaiset äh, saavat vähemmän liikkumavaraa. Äh, silloin äh, itsenäisyys on heikompi. Komissio esitteli tässä hyvin mielenkiintoisen kertomuksen mielenkiintoisia hankkeita, joita on viety läpi Euroopan kaupungeissa. Erittäin hyvää analyysiä ja tässä näytetään hyvin selkeästi se, että paikallishankkeiden menestys tällä hetkellä sellainen on, jos kansallinen strategia on hyvä, eli kansallisella tasolla hyvä strategia. Onko meillä nyt edessämme tilanne, että vääjäämätön politiikan keskittäminen jatkuu vai ei? Kysyisin asianoma- asiantuntijoilta. Onko tämä hallinnon ongelma olennainen koko analyysiä ajatellen? Onko siis rahaa yhteisrahoittaa, mutta varsinainen kysymys on se, että mikä pitäisi olla yleisrakenteena. E, esimerkiksi, että otetaan mukaan yhteisrahoitus vakauspakettiin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Missä määrin siihen vaaditaan, vaaditaan Euroopan viranomaisilta sopimusta. Minun maassanakin, maassani on ehdotettu myös budjettivajeen ottamista huomioon aluetasolla. Joka tapauksessa haluaisin kysyä seuraavaa onko nyt tarpeen muuttaa tätä hallinnon toimintafilosofiaa? Olemmeko muutosprosessissa, jossa mietitään kohesiopolitiikkaa ja miten mietitään tätä jaettua hallintoa? hyvin nopea ja voimakasta? tämä politiikka voi olla, mutta me tarvitsemme lisää ehdollisuutta. Selkeä ajatus siitä, mikä on kasvu, jos ehdollisuus on voimakasta, silloin ehdolla on äh, enemmän valtaa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita meillä edessämme nyt on, ja paikallisia alueviranomaiset odottavat näitä ajatuksia, koska äh, trendi on nyt, että keskitetään. Eli äh, kriisistrategia keskitetään politiikkaa se on vaikutuksena. Mikä teidän näkemyksenne on tästä? Esittelijälle sanoisin, että kun kirjoitetaan kansallisesta ja alueellisesta tasosta, siihen pitää lisätä myös alu- paikallistaso, ei pelkästään kansallinen ja alueellinen. Paikallinen ei tarvitse tarkoittaa pientä kuntaa, vaan myös Pariisi, Lontoa, Napoli – tällaisia yksiköitä. Siitä syystä mielestäni tässä yhteydessä paikallistaso on tärkeä. Eli tämä äh, keskittäminen versus konsolidointi ja kohesiopolitiikka tulevaisuudessa. Kiitos ja seuraava puhuja. Äh, ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Ja som takisto, nechcel som vystúpiť, ale potom, ako som... Kiitos. En halunnut alun perin sanoa mitään, mutta nyt kun kuulin asiantuntijoita, niin päätinkin käyttää puheenvuoron. Sallikaa siis, että aluksi sanon seuraavaa. Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että kohesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat erittäin tärkeitä välineitä kriisin taltuttamiseksi. Myös Slovakiassa yli 70 prosenttia julkisista investoinneista toteutetaan rakennerahastojen ja kohesiopolitiikan avulla. Maassamme on talouskasvua tällä hetkellä. Talouskasvu on plusmerkkinen, mutta se on juuri nimenomaan kohesiopolitiikan ansiota. Asiantuntijat esittivät kiinnostavia käytännön esimerkkejä ja esimerkiksi juuri infrastruktuuri on hyvä esimerkki siitä, että se ei enää ole sellainen kasvuala. Minä toimin sellaisissa tehtävissä Slovakiassa, että olen pystynyt tarkastelemaan tätä infrastruktuurialaa tarkemminkin ja energia-alalla olen huomannut, Esimerkiksi, että kun energia-alaan investoidaan, niin silloin yleensä kolmessa vuodessa investoinnit maksavat itsensä takaisin ja sitten saatu raha voidaan käyttää jatkokehitykseen. Mm, eli kyllä siis energian ja infrastruktuurin tehdyt investoinnit ovat hyviä, niiden takaisinmaksuaika on lyhyt, mutta sitten täytyy tehdä myös investointeja myös perinteiseen infrastruktuuriin, kuten tieliikenteeseen. Ja vanhoissa jäsenmaissa tähän suhtaudutaan nihkeästi, että ei nyt kannata mihinkään vanhoihin auto- tai näihin äh, moottoriteihin investoida, kun kannattaa suunnata investoinnit tulevaisuuden aloihin. Mutta kyllähän perusinfran täytyy olla kunnossa, jotta voidaan tulevaisuudessa tehdä yhtään mitään. Ja sitten Esimerkiksi Slovakiassa olemme huomanneet sen, että juuri näihin perusinfrastruktuuriinvestointeihin rahaa on vaikea saada, maksut hidastelevat ja niin edelleen. Ja jos sitten maksut eivät tule ajallaan, niin sitten nämä investoinnit viivästyvät ja se vaikuttaa sitten taas dominoefektin lailla muihinkin investointeihin. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon tulevissa seitsemänvuotisissa investointipuitteissa, että jos jostakin investointiaikataulusta ja maksuaikataulusta sovitaan, niin siitä myös pidetään kiinni, koska tämän varaan lasketaan. Ja talousasiain valiokunnassa kuultiin kerran kom- vähän aikaisten komissiota, ja komissio vaati, että uusilta jäsenmailta otetaan pois investointeja siitä syystä, että uusissa jäsenmaissa oli vaikea käyttää annetun aikataulun puitteissa näitä investointivaroja. Mutta kyllä asiassa oli myös sellaisia ongelmia, että komission byrokratia oli niin vaikeaa, että meidän oli vaikea uusissa jäsenmaissa sitten käyttää näitä investointeja. Ja tietysti olemme saaneet paljon ja tästä haluan kiittää, mutta meidän tulisi nyt myös miettiä sitä, että kuinka voisimme nyt kysellä alueelta, että mitkä projektit olisivat juuri niillä alueilla kaikista hyödyllisimpiä ja vähän räätälöidä näitä investointeja. Ja sitten muistutan teitä myös pari vuoden takaisesta asiasta toimin esittelijänä erässä mietinnössä, joka käsitteli vuoden 2010 budjettia. Ja tuolloin parlamentissa eh, hyväksyimme eh, talous- tai auditoinnit eh, näillä pääosastoilla. Ja toisella näistä tarkistetuista pääosastoista oli onnistuttu Ähm, hallinnollisia kuluja alentamaan huomattavasti ja sitten haluttiin laajentaa tätä auditointia myös Euroopan parlamentin puolelle. Tämä siis oli tehty komissiossa, tämä jonka juuri mainitsin, mutta täällä parlamentissa ei ole tähän mennessä tehty mitään hallinnointikulujen auditointia. Minä uskon, että täällä tässäkin talossa voitaisiin saavuttaa huomattavia säästöjä, ja tämä pitäisi tuoda uudelleen keskusteluun. Ja sitten toinen asia vielä, joka on mielestäni tärkeä, eli se, että useissa jäsenmaissa hyväksytään paraikaa lainsäädäntöä, joiden on tarkoitus toimia julkisen velan kasvun jarruttajina. Meillä Slovakiassakin on hyväksytty sellaisia lakeja, joilla pyritään varmistamaan se, ettei julkinen velka aivan räjähtäisi käsiin. No hyvä niin, mutta täytyy muistaa, että investointeja ei saa ihan kokonaan jäädyttää näiden säästökuurien takia, koska jos investoinnit jäätyvät, niin silloinhan koko talouskasvu hidastuu. Ja monet investoinnit itse asiassa maksavat itsensä hyvin nopeasti takaisin. Eli liikaa ei saa jarrutella. Asiantuntijat nostivat myös tärkeän asian esille, nimittäin veroja ei voida kyllä korottaa oikein enää jäsenvaltioissa. Tämä ei ole oikea väylä vähentää julkista vajetta. Veroja ei voida enää korottaa ja, ja nythän juuri viime viikolla hyväksyttiin nämä päätöslauselmat tai huippukokouksessa juuri tätä veropetoksia vastaan ja veroparatiiseja vastaan. Me pyrimme näitä vastaan nyt taistelemaan kaikin keinoin, jotta veroparatiiseista päästään eroon, jotta avoimuus lisääntyy jotta erinäisissä veroparatiiseissa Euroopassa ei voida soveltaa alhaisempia verokantoja, vaan että yhdennettäisiin näitä verokantoja kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Sitten Lambert. Thank you very much. Kiitos. Tämä on mietintö, joka olisi saatettava mahdollisimman konkreettiseksi siinä, mitä tulee joustavuuden löytäminen liittyen makroehdollisuuteen ja joustavuus makrotaloudellisten makrotaloudellisen kehyksen suhteen. Tässä kontekstissa kysynkin esittelijältä, voisiko tämä auttaa meitä siinä, että kuinka näitä kasvevakaussopimuksen joustomahdollisuuksia käytetään. On tietty määrä instrumentteja, joissa on joustoa ja kuinka tämä joustavuus otetaan huomioon. Itse maiden laskentatavassa, missä on tämä joustavuus ja voidaanko tätä käyttää. Ja sitten asiantuntijoille kysymys. Olen erittäin tyytyväinen niihin instrumentteihin, jotka Euroopan investointipankin kautta on luotu. Ajankohtana, jolloin pankilla ja viranomaisilla ei ole välttämättä varoja, niin on tärkeää, että pankki tulee mukaan tekemään pitkäaikaisia investointeja. Miltä Äh, miten asiantuntija suhtautuu niihin instrumentteihin, joita Euroopan investointipankki luo, jotka eli äh, vakuuden antaminen Euroopan investointipankista ja yhdistetään tämä meidän rahastoihin hajautetulla tasolla, äh, kuinka tällä voidaan saada normaalisti pyörivä talous, normaalisti pyörivät taloudelliset markkinat aikaiseksi. Sitten ottaa tämän joustavuuden tähän mukaan, niin miksei investointeja, joita ei lasketa oteta pois, sillä ne ovat taloudellisesti luotettavat Euroopan investointipankin tarkastamat investoinnit. Minä haluaisin äänestää tässä valiokunnassa ja viedä, se tässä, viedä tämän asian tässä vaiheessa täysistuntoon ja toisen ja omat säännöksemme tulosta kohdassa tullaan vuoden loppupuoliskolla päättämään. Olisi hyvä, että olisi läpinäkyvyyttä. Ja olen tämä velkaa äänestäjillemmekin. Thank you, Lambert. Kiitos, Lambert. Sitten Francesco. Francisco. Grazie, Presidente. Io... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen aika lailla samaa mieltä esittelijän kanssa, varsinkin kun katsotaan näitä johtopäätöksiä 2012 kesäkuun neuvostoista, koska tätä kautta voimme miettiä sitä, miten riittävä budjettisopimus on tai ei ole. Nyt on vaikea puhua näistä asioista tässä vaiheessa, koska meillä on kriisi päällä ja meillä on yhä kasvavat erot Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Kaikista huolimatta kohesiopolitiikka on säilynyt ja kun katsotaan 2014-2020 kautta, niin näin tulevina vuosina varsinkin, koska meillä on nyt niin vaikeat ajat, nämä ovat ne ainoat resurssit, jotka ovat käytössä kasvua ja kehitystä varten. Ja kun halutaan rahoittaa uusia hankkeita, tai kiihdyttää kasvua ja kehittää, samoin kuin luoda työpaikkoja Tämä on äh, ristiriidassa budjettirajoitusten kanssa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Meidän pitäisi edelleen äh, pyrkiä 2020 äh, strategian tavoitteisiin ajatellen talouden hallintoa, ohja- hallintoa ohjausta, paikallisviranomaisia, avoimuutta kaikilla hallintotasolla, niin että tunnistetaan EUn rahastot kansalliset ja äh, sen alapuoliset tasot äh, ja niiden tarpeet, samoin kuin EU-taso. Kaikki nämä ovat sellaisia tekijöitä, joita voi määritellä ainoastaan sitten, jos teemme kiinteätä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Ja sitten äh, yksi kysymys ovat resurssit, ja tämä huolestuttaa minua. Me kaikki tiedämme, että Kasvu ja kehitys on tärkeää, mutta voimme käyttää ainoastaan ne resurssit, jotka meillä on käytössämme. Meidän pitäisi edistää näiden resurssien, resurssien käyttöä ja saatavuutta. Se pitää olla tavoitteena. Kansalliset investoinnit ovat tässä rinnalla ja niiden pitää olla näiden vajetoimien ulkopuolella. Useinkaan äh, kulut eivät ole riittävän äh, joustavia äh, vakaussopimuksen myötä. Ja tässä on ongelmana, että hyvin vaikea on käyttää yhteisrahoitusta. Se jäädyttää näiden resurssien käyttöä, varsinkin heikommilla alueilla. Nyt pitäisi miettiä näitä eri seikkoja. Ja sitä kautta ja tulemme takaisin tähän mietintöön. Esimerkiksi makrotaloudelliset näkökohdat. Täällä keskustelimme tästä jo aikaisemmin. Kaikki ryhmät ovat antaneet kantan, kannanottonsa ajatellen julkisen talouden rajoituksia regivaliokunnassa Olemme tätä tarkastelleet tietenkin kolmikantaneuvottelujen puitteissa. Kohesiosta käsittääkseni ymmärrän, että me säilytämme ehdollisuuden, eli meidän pitää yrittää sitä myös ymmärtää. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Meidän pitää yrittää siis ymmärtää, miten meidän keskustelumme ja tämän äh, säädöksen äh, hyväksyminen äh, voidaan yhdistää tulevaan kohesiopolitiikan suunnitteluun. Kiitos. Kiitos. Yhden kommentin vielä lisäisin. Joskus unohdamme, mistä Euroopan investointipankki saa rahansa. Euroopan investointipankki saa rahansa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta niin kuin muutkin pankit. Joskus siellä on kovaa kilpailua ja meidän täytyy pitää huolta, että EIPn toimintamalli on paras mahdollinen. Nyt haluaisin kysyä vierailevilta professoreilta, haluavatko he vielä ottaa keskusteluun osaa ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. Ja sitten annan vielä Rova Mazzonille viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tässä on ollut monia kommentteja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. En puhu nyt byrokratiasta, mutta byrokratian leikkaaminen voisi olla hyvä ajatus, kun täältä matkustaa Strasbourgia takaisin. Se nyt oli tällainen pieni kieliposkessa kommentti. No, yhteinen hallinto. Olen työskennellyt rakennerahastojen kanssa monia vuosia. Olin komissiossa auttamassa jäsenvaltiota konsulttina. Olen nähnyt tämän kyllä melkeinpä jokaisesta eri lähestymistavasta. Olen ollut eri maissa tekemässä strategioita. Voin sanoa, että on erittäin tärkeää, että että ohjelmat suunnitellaan ja hallinnoidaan paikallisesti. Tämä on minun näkemykseni. Näin ne tulisi suunnitella, mutta ne tulee suunnitella erittäin hyvin. Tämän ongelmaa tässä luodaan tässä on tietty jännite. Jotkut ohjelmat suunnitellaan huonosti, jotkut suunnitellaan hyvin. Viholliset aina osoittavat näitä huonosti toteutettuja ja fanit sitten näitä hyvin toteutettuja hankkeita. Kaikki ovat melko monimutkaisia nykyään, kun minä hoidin EU-budjettia aiemmin, niin puhuttiin siitä, pitäisikö lehmistä maksaa vai ei, onko yhteisrahoitus prosentti 50. Nyt puhutaan takuista, vakuuksista, näistä ei puhuttu aiemmin eräs suuri muutos on ollut teknisen tuen muutos. Ei tekninen tuki ainoastaan hallinnolle, vaan tekninen tuki myös pankeille. Euroopan investointipankki kanavoi pankkien kautta erittäin paljon näitä hankkeita. Ja eräs suuri ongelma, jonka olemme nähneet menneisyydessä, on se, että jopa pankkisektori ei pysy tasolla siitä, kuinka tätä pitäisi paikallisella tasolla hallinnoida. Euroopan investointipankki sanoo, että meillä ei ole varaa kiertää ja kouluttaa, mutta Euroopan investointipankilla ei ole niin kovinkaan montaa maata, johon se keskittyy, mutta he, aina tapa toimia on kouluttaa pankkeja. Olen nähnyt hallintoviranomaisia, jotka eivät ole valmistautuneita Heillä ei ole riittävää asiantuntemusta niihin hankkeisiin, joita he hyväksyvät, ja kukaan ei istu heidän kanssaan alas ja seuraa heidän toimia. Tässä pitäisikin harkita avustamista ja seurantaa hankkeiden suhteen, katsoa mitä tapahtuu paikallisella tasolla, ei välttämättä puuttua näihin toimiin, mutta auttaa, tukea ja seurata eikä sitten antaa alueiden ja maiden toimia omalla tavalla ja sitten kritisoida jälkikäteen. Tässä on paljon työtä edessä, tässä on paljon asioita, joita tulee pohtia. Tulevan ohjelmakauden menestys vaatisi sen, että on strateginen osaaminen paikallisella tasolla, sitten, että tämä ei ole toiminut yksinkertaisempien hankkeiden kohdalla, ja nyt hankkeet ovat monimutkaisempia, en siis todellakaan tiedä, mitä tämä tulee toimimaan Tähän liittyy aihe, josta puhun nopeasti. Öö, öö, minun intresseissäni on se, että miten tavoitteet saavutetaan. Tämä, tämä vastaanottokyky, niin öö, Tämä tosiaan paikallisella tasolla en ole nähnyt rakennerahastojen hankkeita, joissa kukaan olisi loppujen lopuksi tarkastanut, onko kaikki saavuttu. Tämä kaikki vastaanotettiin kyllä, mutta se on minun mielestäni melko turha työkalu. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, niin silloin niitä ei saavuteta. Minä nostin tämän esille kalvossa, enkä puhunut siitä, mutta on erittäin tärkeää, että on avainindikaattorit, äh, jotka ovat selkeitä, tavoitteet. On tärkeää, että ne saavutetaan ja että seurataan sitä, että niitä saavutetaan. Tämä interventionistinen lähestymistapa on se, että tullaan väliin ja seurataan indikaattoreita. On hyvin vähäisiä ja selkeitä indikaattoreita. Toinen ehdollisuus, äh, en ole ymmärtänyt tätä aiemmin, ymmärsin, että kaikki ovat rikkaita, äh, ja kaikilla meni hyvin, niin se, eli tässä käytettiin saman verran rahaa, mitä EU-rahaa saatiin, ja eikä todellakaan seurattu, siirrettiinkö varoja sitten paikasta toiseen, niiden pitää vain olla tietyn sateenvarjon alla, ja oli varoja siitä, että EU ei vähennä julkisia kuluja. Nyt julkisia kuluja vähennetään merkittävästi, ja sitten sanotaan, että ette saa äh, EU-varoja, mikäli ette käytä yhtä paljon. Eli äh, onko tässä todellakin ongelma ja kukaan ei näe tätä, vaikka keksinkö tämän päästä, niin en tiedä. Sitten infrastruktuureista. Infrastruktuurit ovat tarpeen kasvun aikaansaamiseksi ja suunnitellessa alueiden pitäisi ymmärtää, että infrastruktuurit ovat tärkeä osa kasvua, mutta eivät riittä itsessään pelkästään kasvuun Täällä Slovakiassa se tehdään hyvin, mutta kaikkialla näin ei tehdä. Suunnitteleminen on erittäin tärkeää. Euroopan investointipankki, hyvä asia. Euroopan investointipankissa, no tässä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvä asia on se, että Euroopan investointipankilla on AAA-luottoluokitus, eli he ovat hyvin tarkkoja näiden hankkeiden laadun suhteen. Euroopan investointipankilla on ongelma riskien suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Eli he eivät lähde sellaisille alueille, jossa riskit ovat suuria, ja mikäli haluaa käyttää Euroopan investointipankkia siihen, että he tekevät riskialttiita asioita Kreikan hyväksi, että Kreikka pääsee pois kriisistä, niin eh, tässä on, eh, he, saattaa olla heillä heillä ongelma. Eh, nostan tämän esille, sillä riskin jako alusta innovoinnille oli erittäin menestyksekäs ja kaikkina näinä vuosina, kun tämä on toiminut, niin yksikään näistä hankkeista ei ole epäonnistunut. Ja jos nämä olivat riskialttiita hankkeita, sitten tämä riskiprosentti oli 20 prosenttia sille, että nämä hankkeet epäonnistuvat, niin yksikään näistä ei ole epäonnistunut. Kenties Euroopan investointipankki voisi näille riskialttimille alueillekin siirtyä. Päätän tähän. Kiitos paljon kuuntelemisesta. Annan puheenvuoron kollegalle. Mm, grazie. Le che arrivano sono, sono state... Eh, kiitoksia. Hyvin paljon on näitä huolia, mielenkiintoisia ajatuksia. Minä esittäisin ensin kysymyksen. Nämä ohjelmat, jotka tulevat kohesiopolitiikan alalta, miten nämä vähentävät vähemmän kehittyneiden ja enemmän kehittyneiden alueiden eroja. Minun mielestäni tässä ratkaisu, jonka e, edustaja Mazzoni on esittänyt, se on mielenkiintoinen. Vaikuttaa siltä, että tämä on ikään kuin poikkeus vakaussopimukseen, mutta makrotalouden näkökulmasta tässä on vaikutuksia tarkasteltavana. Kyseessä voisi olla pilotti testi, jossa muutetaan finanssipolitiikan suuntausta. Minä en ole aivan samaa mieltä herra Olbrechtin kanssa, koska jos halutaan taata tämä politiikan toimintakyky ja menestys, niin meidän täytyy päästä näiden rahoitus toimien yli. Meidän täytyy miettiä myös, mitkä ovat hallintomallit ja kollegani puhui tässä siitä, millainen rooli on paikallisviranomaisella. Näinhän teoriassa pitäisi ainakin olla, mutta kun nyt katsotaan kansallista pohjaa, jolta voidaan uudelleen valita, niin me joudumme tilanteeseen, jossa meidän pitää päästä eroon näistä rahoitusrajoitteista. Me emme voi tehdä samoja virheitä kuin aikaisemmin. Olisi tyhmää, jos ei opittaisi niistä ja muistettaisi, että menestysohjelmissa riippuu myös siitä, miten hallinnoidaan niitä ja miten allukoidaan varoja. Mutta nyt täytyy katsoa myös äh, sitä, miten hallinnoidaan. Ei, ei tässä voi mitään äh, sellaisia ratkaisuja kehittää, jotka kääntyvät itseään vastaan. Ja palaisin nyt vielä äh, sanktioihin Emme voi asettaa sanktioita vain niille, jotka eivät pysty täytäntöönpanemaan näitä ohjelmia. Meidän täytyy katsoa myös niitä sanktioita, joita niihin suoranaisesti liittyy. Ja sitten nämä joustovaran lisääminen. Olen keskustellut tästä jo pitkään EUn toimielinten kanssa ja nyt minusta vaikuttaa siltä, että vaikka makrotaloudellinen vaikutus on selkeä, että poistetaan kansalliset kiintiöt tai nämä rajoitukset vakaussopimuksen ulkopuolelle. Se saattaa olla muiden sopimusten vastainen teko. Jos nyt esimerkiksi käytetään nämä sata, mukaan lukien verot, jota kerätään nämä valtiolta, en tiedä minkä tähden pitää osoittaa sitten, että tällä rahalla ei jouduta korkean verotuksen nostamiseen. Eli jos nyt katsotaan sitä taakkaa, joka, joka olisi 40 prosenttia siitä, osa menee takaisin tälle valtiolle. Mutta jos emme hyväksy tätä Matsonin kannanottoa. Sehän on hyvin johdonmukaista ajatellen tavoitteita. En ymmärrä, minkä tähden emme voi siirtää veroja kansallisesta. Sehän on vähän niin kuin kissa jahtaisi häntänsä. Erittäin tärkeää. Kiitos. Eh, Kiitos. Sitten esittelijä Erminia Mazzoni. Haluatko päättää keskustelun. Kyllä, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tiedän, että aika käy vähin, joten puhun ihan lyhyesti. Minä kuuntelin huolellisesti käytyä keskustelua. Tässä tuli esiin hyvin kiinnostavia näkökulmia. Totta kai jotakin vastustustakin ilmeni ja sen toki ymmärrän. Ja Mielestäni kaksi asiantuntijaa vastasi aika hyvin jo näihin esitettyihin kysymyksiin, joten minun ei niihin tarvitse mitään lisätä, mutta haluaisin erityisesti ottaa esille erään kysymyksen, jossa nimenomaan kyseenalaistettiin tämä alueiden Käsitteli mietinnössäni ja hän otti esille äh, tämän makrotaloudellisen ehdollisuuden käsitteen ja miten se soveltuu eri alueille ja miten investointipolitiikkaan liittyvät ehdotukset voivat johtaa joko positiivisiin tai negatiivisiin seurauksiin. Asiantuntijat erityisesti äh, professori Mustili ja tietysti myös Ferrer pyrkivät vastaamaan tähän tieteellisestä näkökulmasta ja tieteellisin perustein, jotka osoittavat, että järjestelmässä on puutteita. Järjestelmä ei yksiselitteisesti toimi, jos se ei tuota tuloksia. Ja, ja en tiedä, löytyykö ratkaisu juuri niistä ehdotuksista, joita minä olen esittänyt, mutta joku ratkaisu tähän pitäisi löytää. Ja mitä tulee sitten herra Albrechtin kommenttiin, niin ymmärtääkseni asiantuntijat vastasivat vuoroissaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja mitä minun tulee, niin jos ajatellaan politiikan keskittämisen kielteisiä seurauksia ja miten tämä sitten lisää alue- ja alue- tai paikallisviranomaisten roolia, että heille pitäisi antaa vahvempi rooli, niin tämähän tulee esille sitten siinä vaiheessa, kun tarkastellaan uusia asetusehdotuksia ja uusia esityksiä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta alueellinen ja paikallinen osallistuminen vahvistuu, että alue- ja paikallistason toimijat voivat olla mukana päättämässä, koska hehän ovat niitä tahoja, jotka kohesiopolitiikkaa panevat täytäntöön. Kaikkia näitä asioita pitää vahvistaa ja järkiperäistää nimenomaan kansallisessa strategisessa puitteistossa. Meidän täytyy käyttää kaikki käytössä olevat välineet siihen, että todella alue- ja paikallisviranomaisten roolia vahvistetaan, koska he tietävät parhaiten, mitä alue tarvitsee ja joka tapauksessa he ovat se taho, joka panee täytäntöön näitä hankkeita. Ja alue- ja paikallistasolla budjettileikkaukset ovat olleet erittäin suuria, joten tavoitteita tuntuu olevan entistä vaikeampi saavuttaa. Mitä tulee Fanisteroin kommenttiin kohdasta 13, niin on olemassa erilaisia teorioita, joilla joustavuutta pyritään lisäämään ja erilaisia ratkaisuehdotuksia, jotka olisin ehkä voinut paremmin määritellä tässä mietinnössä. Ja ehkäpä valiokunta voisi auttaa minua tässä esimerkiksi tämä verotusaste, jonka professori Mustili mainitsi. Tämäkin on asia, joka pitää ottaa huomioon, kun pyritään jotenkuten, tai jotenkin saavuttamaan talouskasvua ankaran säästökuurin aikana. Ja se, että investoineille annettaisiin lisää vapautta tai niitä voitaisiin ohjata vapaammin, mitä kollega tässä sanoi makrotaloudellisesta ehdollisuudesta, niin tähän on jo osittain vastattu. Ja no, kuten sanoin, niin kaikki nämä kommentit kuultiin hyvin huolellisesti ja me käytämme niitä mietinnön parantamiseen ja toivon, että saamme vielä konkreettisia hyviä muutosehdotuksia muiltakin kollegoilta. Ja nyt haluaisin kysyä puheenjohtajalta, mikä on tämän asian käsittelyn aikataulu. Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, esittelijää, asiantuntijoita ja muita kollegoita. Tämä oli oikein hyödyllinen keskustelu ja kiitos Rova Mazzonille siitä, että hän on tuonut tämän asian keskusteluun. Niin, tarkistusten jättämisen päivämäärä. Se on 4.6. kello 12. Ja toivon, että tästä voidaan äänestää äh, heinäkuussa, jos emme pysty siihen, niin silloinhan se lykkäytyy syyskuulle joten en tiedä päästäänkö tähän, mutta tämä olisi tavoittelemisen arvoista, joten jos nyt suinkin saisimme tämän käsitellyksi heinäkuussa. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta ja nyt jatketaan saman tien seuraavaan aiheeseen. Meillä on kollegat komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolta täällä mukana yksikön päällikkö Veronica Gaffi ja tässä keskustellaan kohesiopolitiikkaan liittyvästä strategiakertomuksesta vuosien 2007-13 ohjelmien toteuttamisesta. Veronika, ole hyvä. Is my presentation to... Kiitos. Tuleeko tämä minun esitelmäni sinne ylös? Ehdotan, että pidän tämän esitelmän ensin ja sitten käymme tästä asiasta keskustelun. Ja kun tässä näyttää lämpenee, niin kerron, että me kerromme toisen strategisen kertomuksen liittyen kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon kaudella 2007-2013. Olen täällä yhdessä kollegani John Walshin kanssa. Toivottavasti pystymme yhdessä vastaamaan kaikkiin teidän kysymyksiin. Me kuulemme mielellämme teidän öö, mielipiteitä liittyen tähän kertomukseen. Tämä perustuu 27 kansalliseen raporttiin. Tässä on 2000 sivua analyysiä siitä, mitä kohesiopolitiikka on saavuttanut tähän mennessä nykyisen ohjelmakauden aikana. Mitkä ovat nämä avainviestit, jotka tästä tulee? Kohesiopolitiikka osallistuu tärkeästi työpaikan luomiseen ja kasvuun ja auttaa saavuttamaan tavoitteita, eli kukaan ei katso niitä tavoitteita, joita on asetettu, mutta tämä Virpaikin kanssa me katsomme näitä. Toivottavasti me, me voimme vielä keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen vielä intensiivisemmin. Implementointi on kiihtynyt hitaan alun jälkeen tällä ohjelmakaudella. Politiikka on osa, osoittanut, että se pystyy sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin mutta on vielä merkittäviä tuloksia, joita tulee odottaa nykyisellä ohjelmakaudella. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä pitää keskittyä ohjelman läpiviemiseen ja tiettyjä riskejä on liittyen tiettyihin teemoihin tietyissä jäsenvaltiossa. Mikäli puhutaan kriisistä, sen vaikutuksesta ja vastauksesta tähän näihin vaikutuksiin, eli nämä, tämän, nämä vaikutukset vaihtelevat ympäri Euroopan on osoitettu, että tämä kriisi on vaikuttanut rakenteellisiin epäonnistumisiin. Tämä on hyvin rehellinen analyysi siitä, miten tämä on vaikuttanut, tämä talouskriisi eri jäsenvaltioissa. Tämä liittyy kohesiopolitiikkaan melko paljon. Jos katsoo pohjoisia valtioita, alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteet jäsenvaltioissa ovat avarollissa. Kohesiopolitiikkaa pidetään vakana ja strategisena alustana ja strategia, joka luotiin ohjelmakauden alussa, on edelleen pätevä. EU 12 jäsenvaltioissa, EU 12 jäsenvaltioissa tässä on ennennäkemättömiä hankkeita. Ne ovat suurempia kuin mitä on nähty aiemmin. Eteläiset jäsenvaltiot taas sen tässä näkyy, että makrotaloudellinen epätasapaino domino- ja kohesiopolitiikka nähdään erittäin tärkeänä tukena investoinneille. On merkkejä kuitenkin, että kasvava öö, eriarvoisuus alueellisesti nousee kriisin myötä. Miten tähän on vastattu? On nähty, että ö, tässä eli apua pyritään vähemmän koko on pienempi, ohjelman läpivienti on hitaampaa, tekninen tuki ja muu tuki on hitaampaa. Lisäksi työmarkkinatoimet, rahoitustoimet, tuotekehitys, kehitystutkimus, infrastruktuuri ovat taas suositumpia ohjelmia. Tässä on nähty, että hallinnoilla on ongelmia viedä läpi tämä näitä ohjelmia ja hallinnot ovat tästä hyvin avoimia. Viiveitä liittyy rakenne, johtuen rakennemuutoksesta ja säästöistä. On tiettyjä kriisin vastaisia toimia, joita komissio on aloittanut. Tiettyjä hankkeita on nopeutettu. Lisäksi on uudelleen ohjelmointia liittyen kansalliseen yhteisrahoitukseen ja ohjelmointiin Strategisessa kertomuksessa on osoitettu, että 35,7 jäsenvaltioiden varoista on uudelleen suunnattu investointiteemojen välillä. Tämä on 10,3 prosenttia kaikista rahastojen varoista. Ja 2011-2012 aikana 86 prosenttia näistä varoista temaattisesti ohjelmoitiin uudelleen. Ja tämän kuukauden loppuun se tulee olemaan miltei 40 miljardia. No, uudelleen ohjaukset liittyvät ennen kaikkea kohesiorahastoihin ja ESF sosiaalirahaston uudelleen ohjelmointia on 5,5 miljardia. Tässä eri teemojen välillä tapahtuu uudelleen ohjaamista ja se, tämä taso vaihtelee jäsenvaltioiden välillä. Mutta me tiedämme, että tämä politiikka on joustava, että se pystyy vastaamaan kriisin tuomin tarpeisiin. Uudelleen ohjelmoimista on ollut liittyen yhteisrahoitukseen ja kansallisen osallistumiseen on sovittu että 347 miljardia EU-varoja ja kansallisia julkisia varoja 143 miljardia. Tämä jälkimmäinen summa on 15 miljardia alhaisempi, 128 ja tämä keskittyy tiettyihin jäsenvaltioihin. Tässä on tarkoituksena se, että on tiettyä investointia, että investointeja, merkittäviä investointeja tapahtuu, ja että tätä taakkaa vähennetään. Tämä tietysti vaikuttaa tähän täydentävyysperiaatteeseen. Komission näkemys oli kuitenkin se, että on tärkeää ryhtyä toimiin johtuen tästä ennennäkemättömästä kriisistä. Mikäli katsotaan näitä kansallisen rahoituksen vähentäminen keskittyy, niin näkyy, että se keskittyy Kreikkaan, Espanjaan, Italian, Liettuan, Latvian, Irlantiin ja Romaniaan – Eli kaikki ne, jotka kärsivät eniten sitten osallistuminen Euroopan 2020 projektiin, me, eli tässä tunnustetaan jäsenvaltiot tunnistavat tärkeyden politiikassa kasvun tukemisessa ja e, useilla eri aloilla. Tämä kuuluu, tämä on edelleen relevantti mitä kasvun tulee, useat raportit viittaavat vaikutuksiin ja siihen, että kohdallisuuspolitiikka on erittäin tärkeä työpaikkojen luomisen ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Kohesioinvestoinnit ennen kaikkea itäisissä jäsenvaltioissa ovat ainoita investointeja, joita näissä valtioissa tapahtuu. Pitää katsoa 27 kansallista kertomusta, jotta näkee, missä mennään. Eli nyt voidaan puhua tästä tehokkuudesta ja onnistumisesta. On nähty kasvutuloksissa vuonna 2011 verrattuna aiempiin tuloksiin. Lisäksi osallistuminen on ollut korkean liittyen koulutukseen ja kouluttamiseen. Sosiaalirahaston suhteen väliaikaismaksut, jotka on osoitettu, ovat 42 prosenttia olemassa olevista varoista korvamerkitystä varoista. Tässä on kuitenkin vielä melko paljon täytäntöpantavaa, vaikka tämä onkin kasvanut tästä luvusta. Projektien hankkeiden valitseminen on toinen osa, jota voidaan katsoa. On, ovatko jäsenvaltiot todellakin osoittaneet rahaa näille valituille hankkeille. 71 prosenttia oli luku 2011 vuoden lopulla ja 2012 vuoden lopulla 88 prosenttia Eli nyt siirrymme puhumaan ennen kaikkea siitä, että siirrytään tästä vastaanotosta ennen kaikkea siihen, mitä on saavutettu rahojen käyttämisellä. Se, mitä on tehty tässä strategiakertomuksessa, on se, että meillä on tällaisia fact sheettejä, eli katsotaan nämä saavutetut tulokset ja sitten verrataan tätä valittuihin hankkeisiin, ja katsotaan tätä äh, rahoituksen vastaanottamista. Tässä tiedossa on meidän avainindikaattorit, ne, jotka voidaan äh, soveltaa EU-tasolle. Äh, kaikki, mitä hank- tässä ei ole kaikki, mitä hankkeessa tapahtuu, ja tietoa löytyy sitten näistä kansallisista kertomuksista. Avainindikaattorit eivät ole tällä ohjelmakaudella pakollinen asia, mutta tämän sovimme kuitenkin jäsenvaltioiden kanssa – mutta se ei ole asetuksessa nykyiselle ohjelmakaudelle. Öö, nämä indikaattorit tulevat öö, tulevalle ohjelmakaudelle pakolliseksi. Tällä hetkellä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa olemme kehittäneet öö, kykyä seurata tuloksia, joita näistä ohjelmista tulee siten, että olisimme yhtä hyviä raportoimaan vastaanottamisesta ja asianmukaisesta käytöstä yhtä paljon yhtä hyvin kuin raportoisimme sitten suorituksesta ja pärjäämisestä yhtä hyvin. Mm. Työpaikkojen luominen, 400 000 työpaikkaa luotu vuoden 2011 lopun mennessä ja 5 16 600 tutkimus- ja kehitystyöpaikkaa ja ö, sitten PK-yrityksiin luotiin 167 000 vaikka muun muassa juomavesi, jätevesi ja muita hankkeita. Tämä ei ole vielä täydellistä tietoa sisältävä kaava. Me keräämme vielä tietoja, analysoimme niitä. Me pyrimme katsomaan näitä lukuja ja ymmärtämään, äh, minkälaista raportointia harjoitetaan. Me haluamme olla läpinäkyvämpiä tulevaisuudessa. Me haluamme keskustella politiikasta avoimesti. Jos katsotaan näitä luotuja työpaikkoja, niin tässä näkyy muutama kuriositeetti, josta tulisi keskustella jäsenvaltioiden kanssa, jotta ymmärrämme paremmin, mitä tapahtuu. Pieni katselmus kuitenkin. Tanska ilmoittaa, ei työpaikka ole luotu. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että 2007 Tanskassa työpaikkojen luominen ei ollut rakennerahastojen tavoite. Tässä haluttiin lisätä tuottavuutta. Ennen kaikkea sitä valittu siis indikaattoriksi. Lisäksi on teknisiä ongelmia määritelmien ja tietojen mm, syöttämisen koodamisen suhteen. Toivottavasti tämä me saamme kuitenkin ratkaista tämän ohjelmakauden aikana siten, että me olemme hyvässä asemassa, kun me joudumme näitä indikaattoreita käyttämään tulevalla ohjelmakaudella. Eli nämä alkuudet varat verrattuna maksuihin, keskiarvo on 71 prosenttia, joissain tilanteissa 100 prosenttia, joissain 60 prosenttia riippuen jäsenvaltiosta. 42 prosenttia budjetista on annettu tässä määräaikaismaksuina ja se, miten näitä varoja on käytetty eri hankkeiden välillä, vaihteli myös suuresti. 32 kuukautta on jäljellä 2015, 2015 vuoden loppuun ja joissain tilanteissa varoja ei käytetä ja hyötyjä ei saavuteta. Tässä on nämä strategiakertomuksen. Eli tässä on nämä alkuudet varat 2007-2011. Äh, äh, ja sitten, eli tässä on korkea vastaanotto joissa valtioissa, Itävalta, Saksa, Belgia, Liettua, Portugali, Ruotsi muun muassa, mutta ongelmia on joissain jäsenvaltioissa, ja nämä ovat Bulgari, Tsekin tasavalta, Unkari, Italia, Slovakia ja ennen kaikkea Romania. Tässä näkyy nämä haasteet, joita on olemassa, ja että tilanne vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. Ennen kaikkea, jos katsoo näitä temaattisia suuntauksia. Tieto 2011 vuoden lopulta on jo 17 kuukautta vanhaa. Tässä on siis pieni takauma sen suhteen, eli meillä menee aika paljon aikaa siihen, että saamme ajankohtaisempia tietoja. Saamme kuluvan vuoden kesäkuussa lisää tietoja ensi kuukauden lopulla joka vie meidät sitten 2012 vuoden loppuun, mutta tässä on kuitenkin merkittäviä sektorikohtaisia viiveitä. Ennen kaikkea olemme huolestuneita rautatie, energia, uusiutuvan energian laajakaista ja kapasiteetin kasvattamisen suhteen. Lisäksi on aliohjelmointia, eli tässä pitäisi kenties ohjelmoida uudelleen, ja se tulee tässä myöhemmin esille – tässä näkyy tämä hankkeen valinta näiden pääteemojen mukaan. Tässä on näitä tiettyjä aloja, jotka putoavat taakse, innovaatio ja tutkimus ja kehitys, rautatieala, otetaan rautatieala, tämä projekti valintaprosentti puttoa taaksepäin, on jäänyt jälkeen ja tietyissä jäsenvaltioissa Puolassa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa, Liettua, Slovenia nousevat esille ja erittäin paljon varoja on näissä jäsenvaltioissa käytettävissä ennen kaikkea Puolassa. Loppujen lopuksi yhteenvedot on erittäin paljon hankkeita hankkeen valikoitumisen suhteen jota pitäisi parantaa. Tämä pitäisi näkyä nyt näissä tiedoissa, joita ilmenee ensi kuussa. Tiettyjä riskejä jäsenvaltioissa on liittyen eräisiin teemoihin ja ennen kaikkea pitää keskittyä siihen, että vanha täytäntöön nykyiset, nykyisen ohjelmakauden ohjelmat. Me Pyydämme, että jäsenvaltiot keskityvät siihen, että näitä pannaan täytäntöön, ettei niitä, näitä ö, nykyisen ohjelmakauden hankkeita unohdeta, kun suunnitellaan tuleva ohjelmakautta. Yhteenvetona on se, että paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävässä. Sitten tällaisia ehdotuksia tulevaisuuden kannalta. Nykyinen ohjelmakausi on selkeää potentiaalia sille, että tunnustetaan kohesiopolitiikan osallistuminen ja että se tuo joustavuutta kriisin hetkellä. On osoitettu, että tässä on saavutettu asioita, mutta tätä pitää panna täytäntöön tehokkaammin. Kansallisia, kansallisen rahoittamisen vähentämistä yhteisrahoituksessa voidaan vähentää, mutta ainoastaan tietyillä aloilla ja kansallisten varojen korvamerkitseminen kasvun, valistaminen kasvun on erityisen tärkeää strategiakertomuksesta saadaan esille tulevia painopistealueita ja myös tarve joustavuudelle on nostu esille. Pitää välttää viiveitä siinä, että hankkeet aloitetaan. Tämä oli eräs ongelma nykyisellä ohjelmakaudella. Tietyt jäsenvaltiot kertomuksessa nostavat esille sen, että pidentämällä aikaisempaa ohjelmakautta hidastimme tämän ohjelmakauden hankkeiden täytäntöönpanemista, mikäli tämän voisimme välttää. Tämä olisi hyvä asia. Pitää arvioida paremmin nykyisen ohjelmakauden ohjelmia, jotta tämä auttaa tulevaisuuden ohjelmien arvioinnissa. Avainindikaattorit ovat tärkeitä, niitä ei käytetä kuitenkaan riittävästi kaikissa tapauksissa. Tämän asia, johon pitää parantaa, jossa jos voimme parantaa nykyisellä ohjelmalla kaudella ja viedä tämän parannuksen mukaan tulevalla ohjelmalla kaudelle heikkoudet liittyen tietoihin, joita on, jotka tulevat esille strategiakertomuksessa, niin nämä tiedot todellakin alleviivaavat komission ehdotuksen onnistumisen ja sen, että se on oikeassa siinä, että pitää keskittyä siihen, miten nämä jaetaan. Selkeä raportointi on tärkeää, pitää olla läpinäkyvä. Lisäksi pitää keskustella saavutetuista tuloksista, ei ainoastaan vastaanottamisesta ja näistä virhetasosta, kuten strategisessa kertomuksessa ilmenee, tässä pitää olla tilveluollinen niistä saavutuksista, joita on, mutta myös käytetyistä varoista. Olemme siis sitä mieltä, että meidän ehdotukset tulevaisuuden politiikan suhteen ovat oikeita. Ja positiivinen asia tässä on se, että neuvosto on näitä tukenut ja myös te olette täällä parlamentissa tukeneet meitä. Tämä on siis tapa mennä, oikea tapa mennä eteenpäin. Tietoja on erittäin paljon. Olisimme mielen, kuuntelemme mielenkiinnolla teidän kommentteja. John is not going to... Kiitos. Ymmärtääkseni tässä vaiheessa John ei käytä puheenvuoroa, vaan vastaa sitten myöhemmin kysymyksiin, joten aloitetaan keskustelu. Jaan, Evan, anteeksi, Konstantsa Grell. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvin vaikuttavasta ja kattavasta kertomuksesta kohesiopolitiikan toteutumisesta jäsenmaissa. Ja minä haluaisin muutaman huomautuksen tehdä ja esittää pari kysymystä erityisesti tähän työpaikkojen luomiseen liittyen. Sanoitte hyvin vakuuttavasti, että 400 000 työpaikkaa on luotu ja viime vuonna yksistään 187 000. No hyvä niin, tämä on vaikuttavaa vain siihen asti, kunnes näkee, kuinka monta työpaikkaa on menetetty sitten kriisin alkamisen vuonna 2008. Eli jos vertaa näitä lukuja, niin <clears throat> näiden satojen tuhansien työpaikkojen luominen ei ole mitään. Niitähän on menetetty miljoonia. Kun katson näitä taulukoita näen, missä työpaikkoja on luotu. No Saksa on tässä ihan huipulla. Saksa on vähiten kärsinyt rahoitus- ja talouskriisistä. No Italiakin on tässä tietysti heikoissa kantimissa ja monet muut maat eivät ole myöskään pystyneet löytämään ratkaisuja ja näiden maiden väliset erot ovat suuria. Ja nyt tulisi just juuri pohtia, miten Euroopan sosiaalirahastossa ja nuorisotakuutyössä voitaisiin todella saada tuloksia aikaan, miten voitaisiin saada aikaan todella hyviä tuloksia ja positiivisia vaikutuksia työmarkkinoihin. Ja olisiko ehkä uusia innovatiivisia metodeja, joilla voitaisiin luoda näitä työpaikkoja ja vahvistaa työmarkkinatilannetta heikommissa jäsenmaissa? Tämän kysymyksen haluaisin esittää komissiolle. Ja mitä uutta on tulossa? Mehän emme ole suoraan yhteydessä Euroopan sosiaalirahaston, se on EMPL-valiokunta. Me emme ihan tiedä tämän päivän tilannetta, Haluaisimme tietää, mitä todellisia työmarkkinapoliittisia keinoja voitaisiin ottaa käyttöön, jotta voitaisiin luoda työpaikkoja. Ja että voisimme vielä tämän ohjelmointikauden loppuun mennessä ehkä vähän viilata näitä lähestymistapoja siten, että saadaan vielä enemmän aikaan, jottei käy toisinpäin. Kiitos. Thank you. Kiitos sitten Lambert having this report. Niin tämä kertomus on erinomainen yhdistelmä eh, tämän aamuisen keskustelun kanssa. Mm, meidän eh, tuloksemme suhteessa rahoituskehitykseen, mutta sanoisin nyt, että kun eh, tämän tiedon valossa katsomme asiaa, voisimmeko parlamenttina ja valiokuntana käyttää tätä kertomusta niin, että se ei ole pelkästään täällä eh, ja tarkastellaan tuloksia, vaan tekisimme siitä oma mietinnön. Ja siinä käsiteltäisiin Euroopan politiikan alan tuloksia. Täytäntöpano kertomus. Eh, se voisi olla tarpeen, koska joitakin kommentteja ja valtavia erojahan täällä on eri jäsenmaiden välillä siinä, miten ne ovat suoriutuneet. Jos joku voisi mennä vähän syvemmälle tässä asiassa ja auttaisi meitä laajemmassa keskustelussa sitä kautta. Eli me katsoisimme tuloksia, joita oli nähtävissä tällä kaudella ja sitten missä saataisiin parannusta ajatellen ensi kautta. Minun mielestäni, jos me voisimme tehdä töitä tämän parissa, niin siitä voisi olla hyötyä, koska mm, ehkä siinä voitaisiin todella mennä syvemmälle. No, no, Tämä ei ollut siis kysymys, mutta no me otamme tämän, tämän asian esille koordinaattoreiden kokouksessa tänään. Jan Albrecht. Niin pari huomiota ja kysymystä. Ensinnäkin huomioni. Erittäin tärkeää on, että me saamme tällaisen kertomuksen eh, ennen kuin me kysymme näitä kysymyksiä. Erittäin mielenkiintoista. Minä olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla aikaa lukea sitä ja sitten vasta kun olemme lukeneet tekstin, eh, niin sitten kysyä kysymyksiä. Tämä siis tulevaisuutta varten. Ja lisäksi olen eh, hämmästynyt näistä uusista työpaikoista, joita syntyy kohesiopolitiikan kautta yhdistyneessä kuningaskunnassa mm se, tiedä, miten tämä, liittyykö tämä pelkästään yhdistyneeseen kuninka, kuningaskuntaan. Mutta minulla on tästä asiasta pari kysymystä. Yksi niistä MFF, monivuotinen rahoituskehys. Viime vuonna me saimme tiedon, että ongelmana oli se, että rahat loppuivat ja samaan aikaan huomasimme, että on jäsenvaltioita tai jäsenvaltiot eivät ole valmiit. E, mahdollisesti eivät käytä edes varoja. Edelleen on budjettipolitiikassa nämä vajetta. Tarkoittaako se sitä, että vuotuisen budjetin maksut ovat niin alhaalla, että vaikka tämä taso on hyvin alhainen, edelleen meiltä puuttuu varoja. Tämä on merkittävä kysymys, koska monet kollegat budjettivaliokunnassa eivät tunne edes näitä lukuja. Ja eh, Tämä kiitos tiettyjen jäsenvaltioiden eh, matalan tehokkuuden voimme säästää varoja, mutta siltikään meillä ei ole riittävästi varoja. Erittäin tärkeä huomio meille kaikille. Ja sitten eh, kysymys indikaattoreista. Meillä on mahdollisuus puhua näistä edelleenkin puhumme indikaattoreista, mutta viimeisessä diassa puhuttiin indikaattoreista. Voisitteko selittää hiukan tarkemmin, miten niitä ei, koska tämä on meille tärkeä kysymys. Minä en, minä en saanut siitä saanut kiinni oikein, koska se oli viimeisessä. Denmark didn't have this. Kun sanoit, että Tanskalla ei ollut näitä indikaattoreita, niin miten tämä indikaattorijärjestelmä nyt tällä hetkellä toimii, koska sitähän ollaan muuttamassa? Maria, ole hyvä. Gracias, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin äh, Jan Obrichtin jälkeen pari kommenttia. Tämä on erittäin äh, hyödyllinen kertomus. Me tiedämme, mikä on kohesiopolitiikan vaikutus äh, ja ymmärrän kyllä, että kohesio on investointeja kasvuun ja minulla minä suhtaudun epäileväisesti eh, tiettyihin eh, eh, kriisinäkökohtiin. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta ne hyvät tulokset työllisyyden osalta, mutta tänä aamuna esimerkiksi puhuttiin OECDn kertomuksesta, jossa oma maani on 1,7. Kyse on siis kasvupolitiikasta Eikö komissio ole sitä mieltä, että kun katsotaan näitä eroja, katsotaan näitä tuloksia Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan välillä, eikö pitäisi ottaa käyttöön jotain muita toimenpiteitä, jotta saataisiin lisää kasvua aikaan sellaisilla alueilla, joilla sitä tarvitaan. Ja myös näissä yhteisrahoituskysymyksissä. Silloinhan on vaikea käyttää varoja ja siinä tulee esiin tietyt Espanjan autonomiset alueet. And now will say that they know. Ja sitten Ivars, joka sanoo, että budjettikomiteassa kaikki tiedot ovat hallussa. For that question, my question is... Minun kysymykseni komissiolle on, halusin kysyä yhden Näyttää siltä, että kaikki on sekoitettu yhteen, mikäli lukee komission asekirjan 16. päivältä viidettä, niin lukee siinä, siinä kerrotaan, että jäsenvaltiot maksavat liikakohdisia politiikasta. Sitten Eli sitten lukee, että tässä saatettaisiin vaatia 65 miljardin panostuksia politiikkaan tulevalle ohjelmakaudelle, mutta tähän olisi budjetoitu vain puolet. Ja toisaalta sanoitte, että tässä on tämä uudelleen ohjelmointi. Tämä tarkoittaa, että näitä sitoumuksia muutetaan tai tehdään lisä sitoumuksia tehdä asioita. Kaikki on sekoitettu kassavirran kanssa niin merkittävästi, että ei ole kovinkaan helppoa saada selkoa tästä. Eli näitä voitaisiin korvamerkitä näitä varoja 2017 vuodelle. Nämä maat eivät voi tehdä mitään, mutta näitä varoja varataan ja Ja sitten tässä voitaisiin varata kolme vuotta niille, jotka pärjäävät huonosti, kaksi vuotta paremmin pärjäville. Kaikki on sekoitettu aivan tyystin tässä, ja tätä ei tule nostavan esille tässä kertomuksessa. Tässä pääbudjetti- ja aloittaosastojen pitäisi tehdä yhteistyötä. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Minulla on kysymys, oletteko analysoineet missä uudelleen ohjelmointi tapahtuu, missä maissa ja minkä tyyppistä uudelleen ohjelmointia on tapahtunut, mikäli valtiot lähestyvät uutta ohjelmakautta investointihallinnointisopimuksella, niin he varmastikin jatkavat samaa rataa. He pyytävät rahaa ja sitten loppujen lopuksi näyttää siltä, että he eivät ole ö, saavuttaneet mitään. Tämä uuden ohjelmointi aiheuttaa näitä aikatauluongelmia. On yksi aikataulu, sitten siinä on epäonnistunut ja sitten siirrytään seuraavaan hankkeeseen. Ja 2007-2013 kaudella kuinka näin meneteltiin kenties näitä uuden ohjelmointituloksia voitaisiin julkistaa, ne niin ovat kenties, kenties tarpeen ainakin, mikäli jäsenvaltiot suunnittelevat uutta ohjelmakautta. Kiitos. Tässä vaiheessa ei näy muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan komissiolle tilaisuuden vastata. Kiitos. Niin, yritän vastata näihin kysymyksiin, kysymyksiin parhaani mukaan. Se on ehkä täydentää minua sen jälkeen, Tämä työpaikkojen luomisluvut ovat aina niitä, joihin kaikki kiinnittävät katseensa, se on selvää. Ja tästä syystä me olemme tähän kiinnittäneetkin erittäin suurta huomiota. Meillä on asiantuntija-arvioitsijoita, jotka tekevät työtä kanssamme, jotta voimme todella analysoida perusteellisesti näitä työpaikkojen luomislukuja. Tämä erityiskertomus tästä laaditaan parin kuukauden kuluttua ja tulemme mielellämme kertomaan siitä lisää. Ja tässä kertomuksessa työpaikkojen luomisluvut ovat jäsenmaista tulleita lukuja. Ja ehkä tämä vähän selvittää sitten sitä, miten nämä luvut syntyvät. Tällä hetkellä indikaattorit ovat huonoja ne <clears throat> asetus tai ne on huonosti määritelty lainsäädännössä. Laki vain määrää, että pitää olla sopiva määrä indikaattoreita, määrällisiä sellaisia. Ja edellinen puhe, pääjohtajamme <clears throat> kehotti meitä parantamaan tätä indikaattoritilannetta ja me neuvottelimme asiasta jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa ja pohdimme, miten voisimme saada käyttöömme rajallisen määrän indikaattoreita, mutta niiden tulisi olla mahdollisimman relevantteja, jotta niitä voidaan hyödyntää EU-tasolla. Tämä oli komission ja jäsenmaiden välinen herrasmies-sopimus ja tätä käytäntöä on parannettu vuosien varrella. Tässä vaiheessa olemme vasta pilotoimassa tätä uutta projektia ja suhtaudun varauksellisesti näihin tietoihin. Jos halutaan vertailukelpoisesti vertailla näitä tietoja, niin silloin kaikkien pitäisi käyttää samoja mittayksiköitä ja samoja määritelmiä ja ihan tällaisia yksinkertaisiakin juttuja. Me olemme esimerkiksi sopineet, että raportoidaan kumulatiivisesti, mutta sitten jos joku alue ilmoittaakin vuositasoluvut, niin silloin se sekoittaa koko tilaston. Joten tässä on nyt paljon sellaisia heikkouksia, joita me tällä ohjelmointikaudella pyrimme parantamaan. Ja sitten tämä yhtenäistetty raportointijärjestelmä tulee pakolliseksi seuraavalla ohjelmointikaudella, jotta näitä ongelmia ei sitten enää synny. Ja mitä tulee tähän raporttiin vielä, niin nämä tiedothan ovat vuoden 2011 lopusta, joten tässä on aina tämä viive olemassa, joten näihin pitää suhtautua sitäkin silmällä pitäen. Jotkut tiedot eivät ole merkityksellisiä, koska jäsenvaltiot eivät käytä niitä, jotkut tiedot on koodattu väärin, ja tämä raportti ei myöskään sisällä niitä työpaikkoja, jotka on luotu Euroopan aluekehitysrahaston investoinnein. E, Euroopan sosiaalirahasto sitten kouluttaa ihmisiä ja arvioi heidän soveltuvuuttaan työmarkkinoille ja, ja tarkastelee, mitä heille tapahtuu koulutuksen jälkeen. Ja sitten taas Euroopan aluekehitysrahasto ohjaa rahoitustaan aivan eri kohteisiin. Joten me haluamme nyt vielä analysoida näitä asioita tarkemmin ja me ähm, julkaisemme myös nämä tiedot sitten vielä tämän ohjelmointikauden aikana. Sitten kommentoisin herra Fanisteroidin puheenvuoroa. Viime, tästähän on kyllä päätöslauselma hyväksytty juuri tästä asiasta, jonka toitte esille tiedoksi vaan. Ja sitten tämä mietintö hyväksyttiin komissiossa 18.4 joten se on ollut käsittelyssä jo jonkin aikaa, mutta mielellämme keskustelemme tästä asiasta kanssanne vielä uudemman kerran. Ja sitten mitä tulee budjetin niukkuuteen, niin se on juuri näin. Tämä on ongelma tässä kohdassa. Jos jäsenvaltiot pystyvät käyttämään sen rahan, joka sille on myönnetty, niin tämä tietysti vaikuttaa sitten tulevien vuosien budjetteihin. Tällä ohjelmointikaudella 55 prosenttia varoista on käyttämättä. Ne pitää käyttää vuoden 2015 loppuun mennessä. Anteeksi, siis 55 prosenttia varoista – on vielä käyttämättä ja näistä maksuvaatimukset täytyy esittää komissiolle, koska joissakin tapauksissa kulut ovat ehkä jo syntyneet, mutta maksuvaateita ei ole vielä esitetty, joten tämä tarkennettakoon. Ja sitten nämä olivat pääpointit, jotka halusin nostaa esille, mitä tulee uudelleenohjelmointiin, maksusitoumuksiin ja maksumääräyksiin, niin tämä uudelleenohjelmointihan nivoutuu nimenomaan näihin maksusitoumuksiin eikä maksumäärärahoihin. No, me näemme tässä kyllä sel- selkeän riskin, joka mainitaan strategisen kertomuksen loppupäätelmissä ja toteamme, että tietyillä alueilla on havaittu vakavia viiveitä ja me näemme myös tämän ylipuukkaustilanteen tietyillä alueilla. Me näemme, että on olemassa se vaara, että jäsenvaltiot sitten kysyvät meiltä 2014 tai vasta jopa 2015, voivatko ne uudelleen ohjelmoida niillä alueilla, joissa ylibuukkausta on tapahtunut. Ja kysymys sitten kuuluu, että miten tähän reagoidaan. Strateginen kertomushan tässä toteaa, että jotkut alueet voivat yrittää uudelleen ohjelmointia vuoden 2015 loppuun mennessä sellaisille alueille, joilla rahankäyttö on helpompaa, esimerkiksi tieliikenneinvestoinnit, ja tärkeää on kuitenkin, että rahat ohjataan nimenomaan sellaisiin investointeihin, jotka maksimoivat hyödyn talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, eli rahaa ei pidä syytää mihin tahansa kohteisiin vain siksi, että ohjelmointikauti on lopussa. Ja me näemme kyllä nämä riskit, on hyvä, että nämä asiat on tuotu keskusteluun, ja haluamme keskustella niistä teidän kanssanne ja myös neuvoston ja jäsenmaiden, jotta voimme avoimesti sitten pureutua näihin havaittuihin ongelmiin ja pohtia, pohtia, miten järjestelmää voidaan parantaa. Ja mitä tulee sitten uudelleen ohjelmointiin ja sen yksityiskohtiin, niin siitähän on olemassa yksityiskohtaista tietoa. Tämä on ymmärtääkseni sisäisessä työasiakirjassa 7.3.7.4 taulukoissa sivuilla 53 ja 4, niin, mutta voimme tarvittaessa toimittaa teille myös lisätietoa. Thank you. Kiitos. Haluaako joku muu vielä kommentoida keskustelun tässä vaiheessa? Tässä asiassa on myös selvää, mitä tulee maksupyyntöihin, jotka sitten ulottuvat jo uudelle rahoituskaudelle, niin tämähän osoittaa, että mikäli tätä politiikkaa ei viivytetä, niin silloin myös seuraavalla ohjelmointikaudella tulee olemaan ongelmia. Joten tässä vain sitten historia toistaa itseään, että nämä ongelmat vain periytyvät kaudelta toiselle. Ikävä, että näin on. Onko mitään, mitä John haluaisi lisätä tähän keskusteluun? John Walsh. As I'm here. <laughs> niin kuin nyt kerran olen täällä paikalla. Kiitoksia puheenjohtaja työpaikoista. Pari selvennystä. Veronika mainitsi, että useimmiten työpaikkojen luominen on ollut PK-yrityksissä. Ja tämä vie meidät siihenkin ajatukseen, tai kysymykseen, jonka Krell esitti. Itse asiassa paljolti kohesiopolitiikan investointien tavoitteena ei ole vain luoda työpaikkoja. Infrastruktuurit synnyttävät väliaikaisia työpaikkoja ja niitä jäsenvaltioiden ei pitäisi laskea esimerkiksi rakennustyöpaikkoja, koska ne eivät ole kestäviä eivätkä pysyviä. Ja tässä palataan hiukan tuohon kuplaan, talouskupliin, joita oli eri talouksissa. Tämä on erittäin tärkeää, että olette aivan oikeassa, kun kyseenalaistatte tämän työpaikkojen luomisen skaalan mittakaavan Paljolti eh, koheesiopolitiikan investoinnit eivät suuntaudu eh, työpaikkojen luomiseen ja tämä pitää ottaa huomioon, kun jäsenvaltiot tarkastelevat sitä, mitä investoidaan seuraavalla ohjelmointikaudella, koska työpaikkojen luominen on merkittävä aihe eh, tosin kuin 2006 silloin, kun nykyistä ohjelman kautta käsiteltiin. Ja sitten uudelleen ohjelmointi. Olen käyttänyt paljolti aikaa, kun olen analysoinut sitä, olet aivan oikeassa, se ei ole mitenkään suoraviivaista. Temaattinen ohjelmointi, jonka näette täällä, se on yleensä yhden ohjelman sisällä. Eli käytetään sellaisia sitoumuksia, joita on liikenneohjelmassa eri tavoin kuin alun perin ajattelin, esimerkiksi siirtoja maantieliikenteen ja junaliikenteen välillä, mutta useimmiten ohjelmien sisällä joissakin tapauksissa eri ohjelmien välillä. Ja EAKRn osalta on siirretty sosiaalirahastoon. Mutta aivan kuten Veronika sanoi, tässä muutetaan suunnitelmia, joilla käytetään sitoumuksia. Ja mitä tulee tässä kertomuksessa esiin, onko, ovatko tällaiset eh, muutokset eh, tehokkaita. Edelleen pitää valita ja täytäntöönpanna hankkeet ja aika on kulumassa umpeen. On siis eh, aina vain vaikeampaa uudelleen ohjelmoida, miten myöhempään mennään tällä kaudella. Vielä yksi kohta, jonka haluaisin nostaa esille kuinka saadaan kasvua ja työpaikkoja, mihin investoidaan, että näitä saadaan aikaiseksi. Se on erittäin korkealla esityslistalla, olemme tutkineet asiaa, mutta ö, ei ole mitään varmuutta, että min, tai tietoa sitä, että, mi, että investoimalla jonnekin saadaan kasvua ja työpaikkoja. Eli ensinnäkin etsitäänkö työpaikkoja, ensin etsimmekö talouskasvua, tiedämme, että kasvu luo työpaikkoja, mutta mikä luo talouskasva, se on todellinen haaste. Ei ole helppoja vastauksia tähän. Tämä on asia, jonka suhteen halusimme saada kenties tutkijoita mukaan ja saada sitten parempi yhteisymmärrys asiasta. Tämä on erittäin tärkeä tulon politiikan kannalta. Thank you, Constanza Krell. Kiitos sitten Constanza. Question means that the figure... Niin. Tämä 400 000 uutta työpaikkaa Tarkoittaako tämä nyt sitä, että nämä eivät ole Euroopan sosiaalirahaston työn tulosta? Ja teillä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka moni ihminen, siis näistä 15 miljoonasta, jotka ovat osallistuneet ESR-projekteihin, ovat löytäneet työpaikan. Siitä ei ole tietoa, vai onko, että kuinka moni on löytänyt työpaikan projektiin osallistumisen jälkeen? Um, the ESF evaluations. Euroopan sosiaalirahaston arviointi osoittaa, että työllistämistuissa oli 12,5 miljoonaa, jotka osallistui tällaisen toimintaan. Ja arviointi osoittaa, että 2,4 miljoonaa sai työpaikan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun osallistui kuuden kuukauden kulta kun osallistui tähän toimintaan. Tässä siis arviointi osoittaa, että tämä on melko positiivinen asia, mutta 2,4 työpaikkaa, jotka löydettiin, niin ei voida osoittaa, että tämä vastaa sitä 400 000 työpaikkaa, jotka yritysavun kautta luotiin. Me tarvitsemme lisää tietoja näistä luvuista, jotta ymmärrämme, mitä tapahtuu. Ivars, very briefly. Ivars ihan lyhyesti. Uh, because commission, what's your assessment? Commission is coming with... Eh, niin, komissio antaa ehdotuksen eh, tietylle prosentille sosiaalirahastosta. Komissio eh, pyytää ainakin 25 prosenttia, koska se lisää työpaikkoja. Mutta teidän tutkimustenne ja analyysienne mukaisesti Onko tämä oikea lähestymistapa vai eikö se ole? Tämä ei ole mitenkään diplomaattinen, mutta voitte vastata tietysti diplomaattisesti. Tämä on aina, ainoa selitys on se, että 25 on parempi. Me olemme nähneet, että näin ei tapahtunut seitsemän vuoden aikana, mutta edelleen painetaan. Mitä teidän tietonne osoittavat, jos sosiaalirahaston osuus olisi isompi, tarkoittaisiko, että työpaikkoja tulisi nopeammin? Kiitoksia. En usko, että meillä on siitä todisteita, mutta aikaisemmin minä olen tehnyt töitä sosiaalirahastossa, niin uskon, että kun investoidaan taitoihin, se vaikuttaa hyvin merkittävästi pitkällä aikavälillä kasvuun, mutta tämä on kyllä komission kanta että eh, lisätään allokointeja eh, sosiaalirahasta. Yes, we still have two minutes. Yeah. Niin kaksi minuuttia. In Pol yes, at bottom. sorry. It's just in, in Poland we have just... Niin Puolassa olemme juuri eh, julkaisseet raportin siis sosiologisen tutkimuksen, jossa kysyttiin ihmisiltä, että mihin EU-rahoja pitäisi käyttää. Useimmat vastaajat sanoivat, että EU-raha pitäisi käyttää nimenomaan koulutukseen. Tämä oli, oli mielenkiintoinen tulos, että ei meihin ihmisiin, vaan nimenomaan koulutukseen. Those... Puolassa ei koskaan sanota, mitä todella ajatellaan, mutta hyvä niin, että tällainen tulos on tullut. Ja Johim. Niin, me kokemuksesta tiedämme, että julkiset investoinnit usein johtavat vain tilastollisiin vaikutuksiin. Jos ajatellaan julkisia tukimuotoja, joilla sitten keinotekoisesti luodaan työpaikkoja, Tapahtui se sitten ESRn kautta tai jonkinlaisten työllistämistemppujen kautta, jotka rahoitetaan kansallisesti, niin useimmiten tavoitteena on vain tilastojen kaunistelu. Ja tämän sanon ihan kokemuksesta Berliinistä. Näin se juuri on. Ja kun sitten nämä toimenpiteet päättyvät ja kun se projekti päättyy ja kun sitten erilaiset työllistämistoimet on käytetty, niin mitään kestäviä tuloksia ei ole saatu. Ihmiset palaavat sitten työttömiksi, he putoavat pois näistä tukijärjestelmistä ja sitten, sitten eivät, eivät niin kuin kestävästi saa pidettyä näitä työpaikkoja. Ja niinpä tukitoimenpiteiden pitäisi nimenomaan keskittyä siihen, että luotaisiin todella pysyviä työpaikkoja, eikä ainoastaan sellaisia, että saadaan tilastoja kaunisteluksi hetkeksi aikaa. Ja myös näiden koulutustoimien pitäisi olla kestäviä. Niille annetaan rahoitusta liian vähäksi aikaa. Vähäksi aikaa saadaan putsattua tilastoja ihmisiä koulutukseen, mutta sitten loppujen lopuksi käy niin, että nämä eivät kuitenkaan jatku tarpeeksi pitkään, niin ihmiset eivät löydä pysyviä työpaikkoja. He saavat ehkä, pääsevät ehkä töihin, mutta joutuvat irtisanotuiksi heti ensimmäisen vaikeuden koittaessa. Tätä kestävyyttä ja pitkän tähtäimen tuloksellisuutta pitäisi tarkastella enemmän. No sitten katsotaanpa näitä parhaiten kehittyviä alueita, niin sitä, että niillekin annettaisiin ESR-rahaa aika korkeilla prosenteilla, niin siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Rahaa pitää kohdentaa paremmin. Ja kuten todettiin tai kuultiin, Puolassa enemmistö oli sitä mieltä, että koulutukseen pitää nimenomaan panostaa. Hyvä niin koska onhan hyvä, että paremmilla pätevyyksillä yritetään saada työpaikkoja, mutta ei tämän pidä mennä sitten sellaiseksi, että koulutetaan vain kouluttamisen vuoksi. Vaikkapa Saksassa koulutettiin aivan liikaa mittausinsinöörejä jokin aika sitten ja heille ei sitten löytynytkään työtä, eli pitää miettiä, millä aloilla koulutetaan. Ei ole mitään järkeä siinä, että vain tilastoja kaunistellakseen koulutetaan. Täytyy miettiä, mitä koulutusta kannattaa antaa, miten mukautetaan sitä työmarkkinoiden tarpeisiin, jotta voidaan todella varmistaa se, että ihmiset menevät relevanttiin koulutukseen ja pääsevät sitten pitkäkestoiseen työhön. Että tästä perusasiasta pidetään kiinni. Jos ajatellaan yritystoimintaa, Monet yritykset ovat rahoitusvaikeuksissa, koska pankkisektori on romahtanut. Niin monet yritykset, jotka ovat, joiden liikeideat ovat ihan kunnossa, eivät saa rahoitusta, niin näitäkin pitäisi tukea. Pitäisi miettiä, miettiä miten näitä tukia muokataan siten, että niillä saadaan todellisia relevantteja tuloksia aikaan, jotka myös kestävät aikaa. Kiitos komissio. Haluatteko vielä reagoida? Nopeasti ei, hyvä niin. Kiitos tästä keskustelusta ja jatketaan kokousta kello 15. Kiitos Veronika ja John.